Kokous alkaa. Hyvät kollegat, haluaisin täsmentää, että yleisten asian neuvostossa 7. helmikuuta rahan, monivuotisen rahoituskehyksen välitarkastelu ei ollut keskustelun aiheena. Se varaus, jonka Italian hallitus on esittänyt, ei ole poistunut näin ollen 13, 14 ja 15 kohdat Tomaan ja Olbrichtin osalta on lykätty. Näin ollen kohdat 18 ja 19. Tässä esittelijän Kandia Sabal käsitellään aamupäivän lopuksi. Pyydän teitä huomioimaan, että Monika Holmajerin aikataulu huomioiden kohta kuusi rakennuspolitiikka, joka tarvitsee vaatii äänestystä, kohi, käsitellään kohdan 8 ja 9 jälkeen. Ja näin ollen järjestystä siis muutetaan tällä tavalla. Jos kukaan ei vastusta, niin katson, että näin muutettu esityslista on hyväksytty. Kello 11.55. Minun täytyy poistua paikalta, jos siihen mennessä nyt ei ole saatu kokousta päätetyksi, koska puheenjohtajakokous ottaa vieraakseen vastaan Mario Montin. hän on omien varojen korkean tason työryhmän puheenjohtaja ja minut on kutsuttu kyseiseen kokoukseen budjettivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Nyt haluaisin kertoa koordinaattoreiden tekemistä päätöksistä 8. helmikuuta kokouksessamme. Päätettiin, että laaditaan lausunto valiokunta-aloitteeseen mietintöön työllisyysvaliokunnasta. Kyseessä on nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano artiklan 30, 53 äh, mukaisesti parlamentin työjärjestyksessä. Ja 54 artiklaakin pohdittiin, mutta esittelimme katsoi, että 53 on tässä sopivampi. Pyydämme lupaa sille, että laadimme valiokunta-aloittaisia mietintöjä kaksi. Ne käsittelevät MFF-kauden 2020 jälkeen ja myös omia varoja. Yhteisesittelijät Isabel Toma ja Jan Olbricht ja tässä omissa varoissa Janus Lewandowski ja Sheha Depre ovat varjoesittelijöinä. Tehtiin päätös siitä, että tilapäinen aikataulu hyväksytään, kun käsittelemme parlamentin menoja vuodelle 2018. Tätä Richard Ashworth esittelijänä esitti. 6. maaliskuuta käsitellään mietintöä. 15. maaliskuuta on määräaika tarkistukselle. 20. maaliskuuta käsitellään ja täysistunto sitten äänestää huhtikuussa. Tämä aikataulu voi vielä tulla muutetuksi, kun otamme huomioon myöhemmin tulevat tarpeet. Nyt siirrymme äänestykseen. Pyydän teitä nyt laittamaan kortit äänestyslaitteeseen. Bon, à nous prononcer sur le rapport de notre collègue. Euh, Kyseessä on kollega Nesmi Alin mietintö. Euroopan rahaston varojen käyttöönotto. Rent Retail tapauksessa. Alankomaiden hakemus. Voimme äänestää ensin koeäänestyksen koneella. Äänestys alkaa. Il y a 23 cartes introduites et il y a 21, 22 votes exprimés. 22 äänestänyttä Monsieur Taran. Très bien. Bon. Ça y est, ça marche Toimiko kone? Hienoa. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi ää, ei äänestetä, sitä ei oteta käsittelyyn. Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten teksti näin muutettuna Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 23, 3. Sitten otamme kantaa siirtoon. Kyse on yleisesittelijän Gairin mietinnöstä. Hyvät kollegat, liikenne oli kaupungin osassani niin todella tiivistä tänä aamuna. Pahoittelen, että tulin paikalle myöhemmin. Siirto, jota ehdotan teille, koskee sitä, joka liittyy tähän äsken käytyyn äänestykseen ihan sen looginen seuraus, joten olemme sen ehdotuksen puolella. Ja tuemme näitä alankomaiden työntekijöitä. Raha täytyy saada käyttöön. Se on syynä, sitä, syynä, siksi, syynä sille, miksi tätä globalisaatiorahastoa tässä suhteessa on käytetty. Pardon, le vote est un vote. Äänestämme koneella. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Approbation par 25 voix. Hyväksytty äänin 25, 1. Monsieur Tarant sur les autres sections. Sitten Tarant, ei ole siirtopyyntöjä tässä kohdassa. Muut pääluokat Monsieur Tarand, il n'y a pas... Edustaja Tarand, eikö ole muita siirtopyyntöjä? Non. Eh bien, dans ces... Ei. No niin. Näin ollen katsomme, että äänestys on saatu päätökseen. Mutta sitten kun Monika Holmeier liittyy seuraamme, niin jatkamme sitten kiinteistöpolitiikalla äänestyksiä. Ja nyt Sigfrid Muresan yleisesittelijä saa puheenvuoron. Hän kertoo meille alustavasta näkemyksestä vuoden 2018 talousarviosta. Olkaa hyvä yleisesittelijä. Mr. President, thank you very... Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvät kollegat, tänä aamuna meillä on mahdollisuus käydä ensimmäistä näkemysten vaihtoa siitä suunnasta, mihin haluamme suunnata Euroopan unionin budjettia ensi vuodelle. Olen esittänyt ja lähettänyt teille suuntavivoja koskevan mietintöluonnoksen ensi vuoden budjetiksi. Näiden tulisi olla meidän poliittisia prioriteettejamme, joiden parissa tulisi keskustelu aloittaa. Tavoitteena on, että ne voidaan avata tarkistuksille kollegoille sitä äänestää asiasta 6.3. valiokunnassa ja sitten maaliskuun täysistunnossa Strasbourgissa. Tässä meillä on mahdollisuus kertoa Euroopan komissiolle ennen kuin se esittää budjettiehdotuksensa tämän vuoden toukokuussa, kertoa sille siis siitä, millä tavalla oletamme sen ehdottavan sitä, että näitä niukkoja resursseja käytetään, joita meillä käytössämme on, toteuttaaksemme sen, mitä kansalaiset meiltä odottavat. Uskon, että, ja tämä on myös mottona siinä, mitä aion ehdottaa Euroopan unionin budjettiksi vuonna, ensi vuodelle, Minusta se, mitä kansalaiset odottavat meiltä, on kasvua, työpaikkoja turvallisessa ympäristössä. Viimeisen kahden vuoden ajan olemme saaneet läpikäydä erittäin ainutlaatuisia olosuhteita ja keskittyminen budjettikeskusteluissamme koski lähinnä sitä, millä tavalla päästään yli pakolaiskriisistä ja miten sitä hallinnoidaan. Tässä oli kyseessä aivan ainutlaatuinen haaste, mutta todennäköinen on se, että meidän täytyy välittää myös viesti siitä, että emme ole unohtaneet perinteisiä prioriteetteja Euroopan unionin budjetissa. Se, mistä ollaan erityisen huolissaan, koskee sitä, että talous kasvaa, kehittyy ja että se kykenee tarjoamaan työpaikkoja Euroopan unionin kansalaisille. Ne työpaikat, joita haluamme, että me tuemme, ovat vakaita, hyvin maksettuja ja sosiaalisesti kestäviä. Ja tätä varten vahva talous on oleellista. Ja näin ehdotan, että me käytämme niitä resursseja, joita meillä on käytettävissämme infrastruktuurin vahvistamiseksi niin, että voimme investoida tutkimukseen, innovointiin, tukea pk-yrityksiä, yrittäjiä. Kaikkihan tunnette hyvin nämä Horisontti 2020 ohjelmat, Kosmen, Verkkojen Eurooppa-välinen ja kun puhutaan innovoinnista ja tutkimuksesta, tiedämme kaikki, että Horisontti 2020-ohjelma ja hankkeiden hyväksyntäaste tuon ohjelman puitteissa laski 12 prosenttia viimeisen vuoden aikana, mikä merkitsee sitä, että kykenemme rahoittamaan vain 12 prosenttia niistä hankkeista, jotka soveltuvat. Tämä on paljon sen tason alle, jota meillä on aiemmin ollut. Miksi näin on? Näin on siitä syystä, että Horisontti 2020 innovointi ja verkkojen Euroopan välineen yhdistävät suuria infrastruktuurihankkeita ja emme ole kyenneet tukemaan niitä edellisten vuosien aikana esiriluonnon takia ja niiden haasteiden takia, joita meillä on ollut pakolaiskriisin seurauksena. Minun viestini siis on se, että vuosi 2018 on se vuosi, jolloin välitämme selkeä viestin kansalaisille siitä, että aiomme tukea talouskehitystä ja ensisijaisesti työpaikkojen luontia, yhteiskunnallisesti vakaita työpaikkoja, koska kun puhuimme pakolaiskriisistä, jota täytyy tietysti edelleenkin hoitaa seuraavien vuosien ajan, taloustilanne ei kuitenkaan itsestään parane ja siitä syystä meidän täytyy jatkaa ponnisteluja vahvistamisen ja vakauttamisen tiellä, myös kun kyse on yhteistä valuutastamme. Meillä on monia asioita eurovyöhykkeillä, jotka eivät suoraan liity Euroopan unionin budjettiin, mutta samalla Euroopan unionin budjetin rinnalla pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voidaan vahvistaa ja vakauttaa talous. Ensin, joka käynnistettiin kaksi vuotta sitten, joka meidän mielestämme on hyvä hanke, jonka haluan itse jatkuvan, meidän tulisi myös jo olla valmiita lisäparannuksiin sen suhteen, varsinkin maantieteellisen jakauman kohdalla. Ja tulisi välittää selkeä viesti Euroopalle siitä, että seisomme sen rinnalla jatkamme nuorisotyöllisyysaloitteen parissa ja samalla katsotaan sitä, voidaanko sitä parantaa niin, että se luo vakaita, hyväpalkkaisia työpaikkoja eurooppalaisille. Ja lisäksi täytyy hyväksyä rahoitusta Erasmus-ohjelmalle koesiopolitiikasta. Öö, sen verran, että olen aina pitänyt sitä investointipolitiikkana ensisijalla olevana budjetissamme. Ja se kuvaus, joka löytyy Montin kertomuksesta, jossa kohesiopolitiikkaa pidetään politiikkana, josta kaikki saamme hyötyä. Ei pelkästään nettoedunsaajamaat, ja meidän tulisi siirtyä poispäin tästä oikeudenmukaista palautuspolitiikasta, kuten Montin kertomuksesta selviää, ja siitä, millä tavalla parlamenttimme on tässä mukana. Talous, työpaikat yhtäältä, mutta kuten totesin, kansalaisten turvallisuus on myöskin tärkeä. Ihmiset eivät tunne luottamusta sen suhteen ja yritykset, että voidaan luoda työpaikkoja ja lisätä taloudessa toimintaa – jos turvallisuutta Euroopassa ei ole riittävästi. Sisäiset haasteet, mehän kaikki tunnemme osakkeen kolmealaiset sisäiset resurssit ja se selkeästi osuu myös siinä, että joustavuusväline on otettu käyttöön, eikä monivuotista rahoituskehystä luotu samankaltaisiin haasteisiin kuin mitä pakolaiskriisi on meille asettanut. Emmekä tietenkään osannut sitä vielä odottaa vuonna 2013, kun monivuotinen rahoituskehys luotiin. Siksi meidän tulisi katsoa sitä, millä tavalla näitä rajallisia resursseja käytetään tällä alalla. Minä uskon, että meidän täytyy ennen kaikkea vahvistaa unionin virastoja, varsinkin niin, että niillä on toimivaltaa oikeus- ja sisäasioissa ja katsoa, miten voidaan koordinoida niiden toimintaa paremmin niin, että kyetään parantamaan kansalaisten, kansalaisten turvallisuutta ja käyttämään tuota rahaa, joka meillä on käytettävissämme Tietenkään sellaista rahaa ei voida käyttää, mutta tässä ei ole käytettävissä. Turvallisuuskysymyksissä katsoisin myös lähinaapurustoa, e, itäistä ja eteläistä ulottuvuutta. Jordaniassa ja Libanonissa kävimme tämän valiokunnan kollegoiden kanssa pakolaisten luona maissa, jotka ovat ottaneet vastaan miljoona pakolaista kumpikin. Ja olemme saaneet oppia sieltä, että paljonkin voidaan tehdä EU-budjettituen avulla noissa maissa on paljon halvempaa tarjota pakolaiselle tukea alkuperämaata lähempänä kuin täällä Euroopan unionin sisällä. Ja YK on virastot, jotka täytäntöönpanevat kentällä ohjelmia, kaikki tunnustavat, etteivät ne kykenisi tarjoamaan tukea, ruokaa, asuntoja, juomavettä näille pakolaisille tuolla alueella, jollei meidän tukeamme olisi ollut. Siitä syystä on tärkeää, että pureudutaan myös maahanmuuton syihin ja pakolaisaaltoihin. Siellä käytetty raha on raha, joka menee, on käytetty hyvin. Ja meidän täytyy tietysti varmistautua siitä, että se saavuttaa tuon loppukäyttäjän sen kaltaisen tuloksiin, jossa meillä on valvontamekanismit käytöstä ja voimme estää petokset, rahojen väärinkäytön ja että edunsaaja todella saa rahat käyttöönsä ja saavutetaan tavoite. Meidän tulisi selkeästi parantaa terveydenhuolto- ja koulutustilannetta niissä maissa, jotka ovat naapurimaina meille niin, että elinolosuhteet siellä oleville ihmisille paranevat niin, ettei, että heidän tarpeensa siirtyä Eurooppaan vähenee. Yhteenvetona hyvä puheenjohtaja. Maksut ovat tärkeässä asemassa ensi vuonna, kuten kaikki tiedämme. Käyttöaste ensimmäisen kolmen vuoden aikana vuonna 2013-2016 oli erittäin matala. Odotamme, että operatiiviset ohjelmat nyt vauhdittuvat ensi vuonna ja että maksuja pitäisi olla paljon suuremmat. Eli tässä on kyseessä ala, jota meidän tulee katsoa huolella ja varmistautua siitä, että tarjoamme riittävästi resursseja, sillä kuten tiedätte, ei ole sen huonompaa tilannetta kuin se, että EU ei kykene maksamaan laskujaan. Ja lopuksi, kun mietintö esitettiin, meillä ei vielä ollut neuvoston kantaa monimuotoisen rahoituskehityksen tarkistuksesta kannasta, joka saimme kuulla tänä, tällä viikolla yleisasioiden neuvostosta, mikä merkitsee sitä, että edistystä sillä puolella ei ole saatu aikaiseksi. Eli jos Kaikki, mistä päätetään monimuotoisen rahoituskehyksen tarkistuksessa, otetaan käyttöön välittömästi prioriteettina ja kaikki, mitä teemme, on tuon tarkistuksen kanssa yhdenmukaista. Mutta jos sitten on jotain muuttuvia osioita, jotka täytyy ottaa huomioon, myös näitä suuntaviivoja silmää pitää, niin näin mielelläni teen tarkistusten muodossa. Ja jos vuoden toisella vuosipuoliskolla monimuotoisen rahoituskehyksen tarkistus ei vielä ole viety loppuun, niin se sitten täytyy olla siellä tukemassa. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että kuuntelitte minua tänään. ja odottamaan keskustelua ja yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa, kaikkien poliittisten ryhmien kanssa tässä asiasta seuraavan vuoden ajan. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitos yleisesittelijä. Kiitos siitä, että esittelitte omat prioriteettinne vuodelle 2018. Uskon, että tästä saamme kyllä yhteisen näkemyksen. Nyt varjoesittelijöiden vuoro. Ja sen jälkeen koordinaattorit, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ja lopuksi vielä jäsenet, jotka ovat pyytäneet jo puheenvuoroa. Edustaja Viotti. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää esittelijä Muresania hänen esityksestään ja myös yhteistyön hengestä, jonka mukaisesti hän aikoo tänä vuonna tehdä työtä talousarvioesityksen suhteen. Me olemme oikein hyvällä tiellä tämän metodin suhteen. Ja toivottavasti työ jatkuu samalla tavalla. Tämä ehdotus, jonka kuulimme, on aika lailla tasapainoinen. Siinä painotetaan esimerkiksi nuorisotyöttömyyden hoitoa ja sitten kun ajatellaan pk-yritysten tukemisohjelmia ja myös perustutkimusta, niin tämä on hyvä asia. Parlamenttina me voimme olla hyvinkin kunnianhimoisia ja pyytää vielä enemmänkin, emmekä vain pitää kiinni nykyisistä tasoista kosmeohjelmassa. On hyvä, että viitataan myös nuorisotakuuseen. Me olemme hieman hämillämme, niin kuin usean kertaan olemme todenneet, Interrail-hankkeesta. Olemme todenneet tämän myös poliittisena ryhmänä jo useampaan kertaan. Me pikemminkin haluaisimme ohjelmia, joilla tuetaan yleisesti kulttuuria, eikä vain niin, että hankittaisiin lomaviettoa junalippuja. No, sitten haluamme samoin sitä, että eurooppalaisia turvallisuusvälineitä vahvistetaan, mutta tässä mielessä ei pidä myöskään unohtaa äh, pakolaisten vastaanottoa. Meidän täytyy toteuttaa sellaista toimintaa rajoilla, jossa kyse ei ole pelkästään turvallisuustoimesta, vaan meidän täytyy saada jonkinlainen visio, jonkinlainen näkemys, poliittinen, geopoliittinen ja yhteiskunnallinen näkemys maahanmuuttoilmiöön. No sitten ulkoiset haasteet on tarpeen esimerkiksi Ukrainan ja Libyan kriisi saatava vakautettua. Tästä olen samaa mieltä, mutta meillä on myös rakenteellista kehitysyhteistyötä ja on oikein hyvä, että viitataan tässä tekstissä uuteen esirahastoon Afrikan tueksi, mutta täytyisi vahvistaa jo olemassa olevia välineitä äh, otsakkeessa neljä budjetissamme. No sitten mm, budjetin teknisestä rakenteesta olisi hyvä, että todella meillä olisi todellinen omien varojen järjestelmä. Sitähän työstetään parlamenttina ja tätä haluamme myös korostaa kovasti. Eli näinä päivinä nimenomaan työstämme asiaa. Tämähän liittyy suoraan myös Brexit-kysymykseen. Kun budjettia hyväksytään, niin emme sitten halua, että syntyy valtavia yllätyksiä ja sellaisia tilanteita, jotka aiheuttavat jännitteitä ja ovat hyvin vaikeita käsitellä. Eli on hyvä, että tässäkin pohditaan kohesiopolitiikkaa ja sen vaikutuksia, vaikka hyvä otsakkeen tasolla. Henkilökohtaisesti katson, että tämä valittu tie on myönteinen, mutta varmasti tähän keskusteluun haluamme tuoda vielä lisää demokratiaa myös tarkistusten kautta. Eli keskitymme aivan erityisesti näihin seikkoihin ja aivan erityisesti otsakkeeseen neljä. Pohdimme myös sanamuotoja, mutta nämä ovat aika pieniä asioita, sanamuotoihin liittyviä muutoksia. Olemme oikealla tiellä, niin kuin sanoin, mutta vielä voitaisiin olla rohkeampia ja laatia lau- lausunto, joka olisi vieläkin kunnianhimoisempi. Kiitos. Merci. Kiitos. Edustaja Viotti. Ja nyt kolmelle. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan esittää kiitokseni sinulle Siegfried. Erittäin tasapainoinen, hyvä mietintö, jonka meille tänään esittelit. Ehkä toivoisin kuitenkin pari lisäystä ja muutaman tekstin kohdan vahvistamistakin. Ihan perustellusti totesit, että meidän täytyy ottaa kansalaiset mukaan entistä paremmin. Kansalaisten täytyy ymmärtää, mitä EU tekee ja erityisesti mitä EU tekee heidän rahoillaan. Eihän kyse ole meidän rahoistamme, vaan me täällä hallinnoimme kansalaisten veronmaksajien rahoja. Ja siksipä ää, on tärkeää muistaa tuo subsidiariteetti, periaatteen merkitys. Meidän täytyy ja tulee toimia, jos EU pystyy asian selkeästi paremmin hoitamaan kuin jäsenvaltiot. Tästä on varmasti oikein hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi ilmastopolitiikan alalla on erittäin hyvä tehdä yhteistyötä. Ympäristönsuojelu ja ilmastonsuojelu ovat aloja, jotka voimme yhdessä hoitaa paljon paremmin kuin kukin erikseen. Uskon, että EU-jäsenvaltioiden toimet voivat täydentää toisiaan myös energiapolitiikan alalla paremmin kuin yksinään, kun ajatellaan maantieteellisiä olosuhteita, ilmastoolosuhteita, maat ovat täysin erilaisia. Siksi emme voi valita yhtä yhdenmukaista mallia, vaan meidän täytyy katsoa, mitä vahvuuksia eri jäsenvaltioilla on. Ja sitten uskon, että voimme saada aikaan hyvän lopputuloksen. Ratkaisevaa on myös se, että olemme rohkeita, mutta emme rohkeita rohmuamaan yhä lisää tehtäviä EUlle. Ei, vaan meidän täytyy todella keskittyä siihen, äh, mitä EU voi tehdä paremmin kuin jäsenvaltiot ja näpit irti kaikesta muusta. Mielestäni ei ole hyvää asia, jos löytyy ongelma ja sitten ratkaisuksi automaattisesti tarjotaan EU-ohjelmaa. Tässä e, joudutaan tilanteeseen, joka on epäreilu helposti ja myös e, kärsii avoimuuden puutteesta ja jotkut hankkeet saavat rahaa, toiset eivät. Meidän täytyy nyt hoikentaa Euroopan unionia ja meidän täytyy huolehtia siitä, että sen aikaan saamat lopputulokset ovat mitattavissa ja perusteltavissa. Minä olen kohesiopolitiikan ystävä, mutta täytyyhän kohesiopolitiikan menestyä, eihän se muuten ole kohesiopolitiikkaa. Joten jos joku saa jotain hanketta varten 10-20 vuotta rahaa ja me katsomme, että ensi vuonnakin rahaa tulee samaan tarkoitukseen antaa, niin kai meidän nyt ensin on täytynyt katsoa, onko tämä ää, toimi ollut menestyksekäs. Mieluummin rahat voidaan käyttää sitten sellaisilla aloilla, joilla voimme saada jotain todellista aikaan. Viimeinen seikka on minulle erittäin erittäin tärkeä, nimittäin maahanmuuttokriisi. Kollegat, muistanette, ja uskallanpa väittää, että olin yksi ensimmäisistä, jotka väitimme, että EU:ssa tarvitaan paljon rahaa maahanmuuttokriisin hoitamiseksi, mutta samalla sanoin, että pelkkä raha ei riitä, vaan tarvitaan aitoa todellista strategiaa, kattavaa strategiaa, koska muuten toimimme mielivaltaisesti. Mutta tätä strategiaa meillä ei edelleenkään ole. On erilaisia lähestymistapoja, jotka eivät ole ollenkaan huonoja osittain. Mutta nyt tarvitaan kattava konsepti, siis Dublinin sopimusten uudelleen tarkastelu ja kaikki tähän liittyvät. Te tiedätte tästä jo kaiken. Mutta minun mielestäni me olemme edelleen väärällä tiellä ja ikään kuin ajelehdimme sen mukaan sinne tänne, mitä eteemme kulloinkin tulee. Meidän täytyy valita selkeä linja ja sitten meillä on myös hyvät perusteet rahojen käyttämiselle järkevästi. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Jätemäki, joka ei ole paikalla, mutta sitten Mirjadas. Jos hän olisi paikalla, mutta nyt Tarand on pyytänyt puheenvuoroa ja hän on täällä. Eh, thank you, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ylistää esittelijää näistä alustavista ajatuksista. Hyvä asiakirja, jonka pohjalta voidaan mennä pidemmälle. Haluaisin vain muistuttaa kollegoita siitä, että on pieni, mutta hankala vihreiden ryhmä täällä parlamentissa ja Olemme aina huolestamme siitä, että budjetin pitäisi vihertää vähän enemmän. Ja me pyrimme siihen suuntaan teidän kanssanne. Ja ehkäpä ainoa asia, joka tästä nyt puuttuu, johon nyt viittaan, olisi mahdollisuus korostaa kattavaa energiaa siirtymistä yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa. Se mielestäni ei löydy riittävän hyvin tästä tekstistä. Tietysti aiomme esittää pienempiä tarkistuksia. Haluaisimme neuvotella tästä asiasta, jonka oikein jäsentelitte, joka liittyy maahanmuuttokriisiin. Olemme sitä mieltä, että yhdessä voimme löytää oikean tasapainon turvallisuustarpeiden ja perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien välille, jota meillä edelleen nyt on vuodesta 1950 eteenpäin, kun niistä kansainvälisesti päätettiin. Olette aivan oikeassa siinä, että viittaatte yleisempään rahoituskehyksen tarkistukseen. Mutta minusta paras osa tätä tekstiä jota miltä haluaisin nostaa seisomaan ja taputtaa, sillä on kohta 25, jossa painotetaan parlamentin merkitystä siinä, että se on mukana täysin kaikkien budjettiin liittyvissä kysymyksissä ainoana demokraattisena valittuna, kansalaisten valitsemana elimenä. Kiitoksia siitä. Kiitos edustaja Tarand. E EFDD-ryhmä. Kuka sieltä on koordinaattorina paikalla, taikka varjoesittelijä? Zoltek ENF. ENFllä Sallitteko sen, että joitakin kommentteja Alden puolesta tässä hätemen puolesta nostaisin esille. Eli ensinnäkin Sigrid Muresania halutaan kiittää hänen äh, alustavista näkemyksistään budjetissa, talousarviossa tulisi olla strateginen näkemys Euroopan unionin tilanteesta. Olen toteuttanut matkoja Jordaniassa, Libanonissa. Paikan päällä olen siis vierailut myös Gazassa ja länsirannalla Palestiinassa. Paikan päällä, kun olemme kuunnelleet edustustojen henkilökuntaa, niin näyttää siltä, että ei ole todellista etenemissuunnitelmaa, karttaa. Ikään kuin Euroopan unionin poliitikkojen suunta ei olisi selvillä. Me olemme paikalla, läsnä, me olemme tärkein avunantaja Palestiinassa, mutta tätä, tämä ei ole näkyvää. Kun esimerkiksi järjestetään poliittinen rauhankonferenssi, niin unioni on poissa – Tämä on paradoksi. Me olemme tärkein avunantaja, mutta emme ole paikalla, kun poliittisesta ulottuvuudesta keskustellaan. Budjettiviranomaisen edustajana meidän täytyy puhutella hallitusvastuussa olevia, ikään kuin meillä olisi hallitus EU:ssa. E, e, e Eli mitkä ovat prioriteettimme? budjettihan on ikään kuin heijastumaa tästä poliittisesta visiosta. Kun budjettia laaditaan, ja jos ei ole selkeää tavoitemäärittelyä, niin ei, ei tilanne ole helppo. Sitten yritetään käyttää jotakin budjettikohtaa, jossa varat ovat aivan liian vähäiset verrattuna tarpeeseen. Me korostamme kovasti nuorten tilannetta, erityisesti nuorisotyöttömyyteen haluamme puuttua ja liikkuvuutta lisätä. Erasmus on hanke, joka puhuttelee eurooppalaisia. Kun kansalaisilta kysytään Euroopassa, mikä on heille Euroopan symboli, niin sitten puhutaan eurosta ja Erasmuksesta. Henkilökohtaisesti pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että myös oppisopimuskoulutusta kehitettäisiin – olen havainnut, että sellaisissa maissa, joissa on oppisopimusperinteitä, Saksassa, Alankomaissa, Itävallassa, ei ole juurikaan nuorisotyöttömyyttä. Meidän etumme mukaista olisi kehittää tällaista koulutusväylää nuorille työelämään. Totta kai maahanmuutto on edelleenkin suuri huoli, ottaen huomioon maahanmuuttovirrat. Kenties tulisi myös käynnistää suunnittelu turvallisuus- ja puolustuskysymyksistä Euroopassa. Tämäkin on hyvin tärkeä aihe. Nyt näyttää siltä, että Yhdysvallat on liukumassa jonkinlaisen eristyksen kauteen ja sitten tämä on aiheuttanut melkomoisen sähkösokin Euroopassa. No sitten siirtymä, muutos energiaan hankinnassa, tämä on tärkeä asia, niin kuin Tarantkin kommentti, mutta miten voimme kannustaa teollisuutta tähän muutokseen? Kun ajatellaan vaikkapa aurinkopaneelien valmistusta, ja jos haluamme, että toiminta olisi helpompaa Euroopassa, niin sitten täytyy ajatella sitä, miten polkumyynnillä tuodaan aurinkopaneelia Kiinasta. Nyt huhut ovat sellaisia, että voisi ymmärtää, että tietyt jäsenvaltiot vastustaisivat puolustustoimia, joita komissio ehdottaisi tällä alalla – Eli tämä tilanne on kyllä aikamoisen ristiriitainen. Jos me haluamme työllisyyden säilyttää, sehän on prioriteetti, aivan niin kuin Siegfried muistutti. Eli meidän täytyy pohtia, mitä on tehty esimerkiksi teräsalalla ja mikä on toiminut. Tätä voitaisiin kehitellä eteenpäin samojen periaatteiden mukaisesti muilla aloilla, ja näin voitaisiin säilyttää työpaikkoja. Budjetilla ei kaikkeen pystytä, mutta Meillä on oltava kuitenkin säännöt ja jonkinlainen johdonmukainen kehys, jotta voimme tarpeet eh, täyttää. Eh, ja tämän suunnitelman alla on sitten unionin allekirjoitus. Haluavatko koordinaattorit käyttää puheenvuoron, ne jotka eivät ole vielä puhuneet? Edustaja Fernandes. <clears throat> Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin näin alkuun onnitella esittelijää niistä selvistä prioriteeteista, joita hän on tänä päivänä esittänyt. Euroopan unioni tarvitsee kasvua, se tarvitsee lisää työpaikkoja. Kansalaisten täytyy tuntea olonsa turvalliseksi. Euroopan unionin puolustuskysymys on myös asia, josta täytyy keskustella budjettitermein. Nämä ovat asioita, joihin täytyy kiinnittää huomiota. PK-yritykset, nuoriso. Meidän täytyy vahvistaa sitä tunnetta, että ihmiset tuntevat kuuluvansa Euroopan unioniin ja Erasmus Plus on ollut yksi tärkeä tekijä tässä. Interreg-kysymys on itse asiassa mennyt läpi täysistunnossa poliittisten ryhmien enemmistön tuella – Kyllä se on symbolinen asia, mutta kuitenkin tärkeä siinä mielessä, että näin tunnetaan olevan osa Euroopan unionia ja että maiden välillä syntyy yhteyksiä ja suvaitsevaisuutta tulee lisää. Kansallinen kasvu, kansantuotteen lisääntyminen yhden prosentin avulla kykenemme nyt Pyrimme tekemään kaikkemme. Ja, ja tämä käytäntö ei kuitenkaan aina ole näkyvää. Kansalaiset eivät aina ymmärrä, että ne tiet, joilla he ajavat, tai vesi, jota he juovat, tai ne koulut, jossa jota rakennetaan, tai kodit, jota rakennetaan, kaikki ovat lopputulosta tästä budjetista. Kaikki tiilet ja laastit, joita käytetään, ovat lopputulosta siitä, että budjetissa on solidaarisuutta. Siitä syystä esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelma on niin tärkeä. Tärkeä myöskin että sille, että Euroopasta tulee kilpailukykyisempi. Yhden prosentin kasvulla saadaan aikaiseksi paljon, mutta budjetissa ei ole mitään, sikäli kun tiedän, siitä, että vain 6 prosenttia budjetista suunnataan hallinnollisiin kustannuksiin. 94 prosenttia budjetista on investointiin suunnattuja ja tuon asian näkyvyys on asia, jota täytyy lisätä. Meidän täytyy myös kyetä osoittamaan, että ne haasteet, joita meillä on edessämme, joista osa on uusia, eivät ole sellaiset jäsenvaltiot, ne kykenevät ratkaisemaan omalla tasollaan. Öö, ei voida sanoa, että me olemme kaikki portugalilaisia ja hoidamme tämän asian, vaan ne täytyy hoitaa yhdessä. Maahanmuuttokysymykset ovat myös niitä, joita täytyy käsitellä siellä syntytasolla ja välittömästi. Ihmisarvo on myös sellainen arvo, joka on erottamaton ja meidän kaikkien täytyy unionissa sitä puolustaa. Terrorismin torjunta on asia, joka hoidetaan yhdessä. Solidaarisuus Euroopan unionin tasolla on tässä suhteessa oleellista. Luonnollisesti myös ilmastonmuutos, joka tapahtuu, ja sen torjunta ja haittavaikutusten lieventäminen, ne no, ovat kaikki asiat, jotka täytyy hoitaa Euroopan unionissa. Nämä ovat sellaisia prioriteetteja, joita minä tuen. Meidän täytyy ymmärtää, että kyseessä on pieni budjetti, jonka suhteen tähän mennessä olemme kyenneet vastaamaan haasteisiin. Olemme kyenneet tarjoamaan paljon hyvää Euroopan unionin kansalaisille, vaikka usein näillä hyvillä teoilla ei olekaan ollut sitä vaadittavaa näkyvyyttä. Luonnollisestikin meidän täytyy vielä hallinnoida näitä oletuksia, sillä kun otetaan huomioon se, että jäsenvaltioiden budjetit ovat näin pieni osa BKTstä, no, esimerkiksi verrattuna Yhdysvaltoihin, kaikki tämä kuitenkin merkitsee sitä, että Euroopan unioni ei kykene olemassa olevia resursseja hoitamaan tiettyjä asioita. Maksusta syntyy tietysti ongelmia. Ja toivon, että on todettu jo se, että ei, meidän ei tule tehdä vääriä johtopäätöksiä siitä, että, että kohesiopolitiikkaa tulisi ottaa toisella tavalla. Meillä on jälleen 13 miljardia hoitamattomia maksuja. Alueet ja paikallistaso tarvitsee kohesiopolitiikkaa. Osa siitä menee myös kilpailukyvyn parantamiseen, tutkimus- ja kehitystyöhön. Siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että kaikkien tulee kantaa vastuunsa mukaan lukien EU-toimielimet ja jäsenvaltiot. Ja meidän täytyy kyetä nopeuttamaan kohesiopolitiikan toimintaa niin, ettei synny ongelmia. Sen kaltaisia, josta varoitettiin jo edes rahoituskehyksen loppuvaiheessa. Kysymys on uskottavuudesta jälleen kerran. Meidän täytyy kunnioittaa näitä sitoumuksia, me pitäytyä niissä. Ja muutokset maksussa ovat selkeästi asioita, jotka täytyy hoitaa. Esimerkiksi me voi suinkaan hyväksyä sitä, että maksuihin syntyy viivästyksiä. Ja että tuollaiset viivästyneet maksut sitten johtavat viivästyskorkoihin. Hyvillä raiteilla ollaan, prioriteetit ovat äärimmäisen selvät ja poliittiset ryhmät varmasti voivat ne kaikki hyväksyä. Kiitoksia. Kiitos. Karja Sabal, olkaa hyvä. No, gracias. Ei minulla itään. ja erinomaisella tavalla selitti kyllä kaiken, mitä minullakin oli sydämelläni. Très bien. Oikein hyvä. Onko muita koordinaattoreita? Nyt varmaankin kaikki, jotka halusivat puhua, ovat puhuneet. Nyt edustaja Kajer. Kiitos puheenjohtaja. tutustuisi Friede Murasanin kirjoittamaan luonnokseen suurella mielenkiinnolla. Ja mielestäni tasapaino, johon monet muutkin tässä ovat viitanneet, on oikein hyvä tässä asiakirjassa. Ehkäpä jokunen seikka, jotka tulisi vielä mainita tähän liittyen. Kirjoittaja on kristillisdemokraattia, se kyllä näkyy. jos tässä on äh, kasvun, äh, työllisyyden ja turvallisuuden äh, niminen otsikko, niin kyllä tästä mielestäni pari juttua jää kyllä puuttumaan. Muun muassa sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tämä ulottuvuus, joka Euroopan unionille on täysin välttämätön. Ja kun puhutaan rahoituksesta sosiaalinen ulottuvuus tulisi ottaa huomioon ihan niin kuin kestävyyskin. Nämä ovat pikkuasioita ja varjoesittelijämme aivan varmaan tulee tekemään joku sen muutosesityksen ja itsekin mielelläni tähän työhön osallistun. Muutama seikka, joita jään ehkä kaipaamaan, ne voisin mainita ehkä kolmessa kohdassa tarvittaisiin tiettyjen näkymien täydennystä, minun mielestäni ainakin. Tehän hyvin tiedätte, että minä en välttämättä ole eh, ihan samaa mieltä, jos puhutaan, että uusi integraatiomoottori Euroopan unionissa on juuri yhteinen puolustuspolitiikka. Hmm. En minä nyt ihan puolustuspolitiikkaa vastustakaan yhteistä sellaista, mutta jos katsoo, että minkälaista edistystä tässä neuvostossa on nyt tapahtunut, niin enpäs tiedä, että täytyykö meidän tässä nyt lähteä vaatia yhtään sen enempää. Ei varmaankaan budjettivaliokunnan tule ehdottaa lisärahoitusta. Mielestäni varmaan laajalti, ei nyt ehkä ihan kaikki, niin laajalti olemme tietoisia siitä, että jos BKTstä yksi prosentti saadaan käyttöön, niin juu, kyllä sillä nyt jotain saa aikaa ja investointejakin, mutta ei sillä nyt maailmaa muuteta. Jos me haluamme turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa saada jotain todellista aikaan, niin sitten tämän valiokunnan jäsenten tehtävä on hyvin selväksi tehdä kaikille eri tahoille, että tällä budjetilla, näillä rahoilla puolustuspolitiikkaa ei kerta kaikkiaan pysty hoitamaan. Sitten tarvitaan ihan eri, eri mittaluokan rahoitusta. Toinen juttu sitten äh, ulkoiset äh, haasteet. Tietenkin meillä on kriisejä, jotka vaativat EUn huomiota, mm, vaikkapa täällä kappaleessa 18, niin kuin siinä mainitaan. Mutta minä toivoisin vielä lisää kappaletta tekstiin, jossa mm, korostettaisiin humanitaarisen avun merkitystä ja kriisin ennaltaehkäisyvälineiden merkitystä. Näitäkin välineitä EUlla kuitenkin on. Ja mielestäni voisimme vielä viitata siihen, että miten nämä hätärahastot, jotka ovat meille päänsärkyä aiheuttaneet, miten ne toimivat. Tässä puhun erityisesti nyt siitä, että jäsenvaltioiden tulisi muistaa ja niitä tulisi varmaankin muistuttaa siitä, että ne eivät ole sitoumuksiaan näiden muun muassa Afrikan hätärahastojen äh, suhteen täyttäneet. Siegfried, äh, ehkäpä tässä vielä tulen tekemään tarkistuksia, niin äh, juuri Afrikan suhteen 2017 talousarvioesittelijänä jo valmisteluvaiheessa totesin, että olin sitä mieltä, että kun puheenjohtaja tätä budjettiuniversumia, niin kuin näette, sitä olette kuvaillut, niin, niin, niin nyt uudet ajat ovat kyllä käsillä ja kyllä muiden toimielinten täytyy saada selkeä viesti täältä Euroopan parlamentista siitä, että emme me näitä välineitä kyseenalaista, mutta täytäntöönpano ja se, että Euroopan parlamentti jätetään ulkopuolelle ja se, että tuoretta rahaa ei tule, vaan että nämä on tarkoitus ottaa otsakkeesta neljä, niin tämän tyyppistä, niin kuin esimerkiksi tämä Afrikka-rahasto, toimintaa eh, tarkastelemme niin, että me haluamme kyllä hyvin paljon eh, tietoa ennalta ennen kuin äh, suostumme lähtemään eteenpäin. Sitten tuo artikla 24 omien varojen merkityksen korostaminen tässä tuen ponnekkaasti Siegfriedia. Nyt kun britit eroavat EUsta, niin äh, pahin jarru on poissa. Jarru, joka siis on estänyt keskustelun omista varoista. Äh, Saksan valtiovarainministeri hän on aina sanonut, että sympatiseeraa kyllä ajatusta omien varojen vahvistamisesta. Saapas nähdä, pitääkö hän nyt sitten lupauksensa. Mutta nyt meillä on ainakin tilaisuus keskustella asiasta ja meidän täytyy mielestäni tarttua joka ikisen tilaisuuteen, joita meillä olla voi. 2018 talousarviosta ei mielestäni voi puhua äh, Brexit unohtaen ja sen vaikutukset unohtaen. Kyllä Brexit tuo mukanaan hyvin syvää luotaavia vaikutuksia EU-budjettiin. Toiseksi suurin nettomaksaja poistuu ja sen rahat kassasta, joten kyllä meidän täytyy mielestäni keskustella siitä, että tällä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia EU-rahoitukseen. Ja kun puhutaan niin tuloista kuin menoistakin, niin <laughs> ei, me voi jatkaa samaan vanhaan malliin kuin tähänkin asti. Kiitos. Merci. Kiitos. Nyt edustaja Dynano. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle hänen esittelemästään tekstistä. Suuret linjat 2018 menevät oikeaan suuntaan mutta tämän hankkeen pitäisi olla vielä kunnianhimoisempi. Me tiedämme, miten asiat päättyvät sen jälkeen, kun komissio on tehnyt ehdotuksensa. Sitten kuuntelemme neuvostoa ja tiedämme oikein hyvin, että perusasiakirjan pohjalta niin jäädään hyvin paljon sen alapuolelle, mitä olisimme toivoneet. Täytyy säilyttää kohesio- ja rakennepolitiikka ja myös yhteinen maatalouspolitiikka. Tämä on Äh, todellakin tärkeää perustavanlaatuista. Ja totta kai talouden kehittämispolitiikka on aivan keskeisen tärkeä unionissa. Yritykset, aivan erityisesti PK-yritykset, luovat työpaikkoja. Mitä yritykset sitten tarvitsevat? Ne tarvitsevat infrastruktuuria, äh, raiteita, teitä, äh, ilmaa ja myös laajakaistaa tänä päivänä kaikilla alueilla niiden täytyy myös voida tehdä tutkimus- ja kehitystoimintaa tuotantonsa kehittämiseksi. Tarvitaan myös pätevää työvoimaa ja tässä tulemmekin nuorisoasioihin. Eli tämä on oleellinen kysymys. Nuoret tarvitsevat tukea, jotta he voivat pätevöityä ja, ja yritykset tarvitsevat pätevää työvoimaa. Eli tähän liittyy sitten Erasmus ja myös pilottihankkeet, mistä puheenjohtajakin puhui. Meillä meillä on tämä mm, oppisopimus, mihin puheenjohtaja viittasi, ja paljon muitakin hankkeita, jotka voisivat olla nuorten tukena. No sitten vastaanottaminen, pakolaisten vastaanotto, totta kai tätä täytyy jatkaa, mutta en toivo, että Turkki-sopimus olisi vastaanottopolitiikan lähtökohtana tai perustana. Usean otteeseen täällä on käsitelty kansainvälisiä yhteyksiä Eli suhteet Yhdysvaltoihin, toisaalta äh, Venäjä, joka uhkailee. Ja, ja Yhdistyneen kuningaskunnan Brexit, joka aiheuttaa tiettyjä kysymyksiä. Sehän oli yksi meidän sotilaallisen puolustuksemme kulmakivistä, eli Ranska ja tässä aika lailla yksin. Meidän täytyy nähdä asiat selkeästi ja on pohdittava puolustusta, aivan niin kuin äh, edustaja Gajeri juuri sanoi. Eli tässä ei pidä mm, sotkea puroja ja veleä keskenään. Täytyy nähdä asiat selkeästi. Eli puhutaan varsin pienistä BKT-osuuksista. Ja, eh, jotta unioni voisi toteuttaa tämän alan toimintaa, niin eh, jos meillä ei ole omia varoja eikä budjettia, niin ei kannata haaveilla sitten. Eli on turha puhua suuria puheita, jos rahaa ei ole. Tästä täytyy olla tietoinen. Kyse on omista varoista? Tämä on suuri kysymys. Kyse on myös petosten vastaisesta työstä. Tätä ei pidä unohtaa. Eli tähän suuntaan on kyllä paljon työsarkaa. Jos meillä olisi budjetti, joka on nimensä arvoinen, niin sitten nämä ongelmakentät voitaisiin ratkaista muun muassa tämä talouden kehittämisproblematiikka ja nuorisokysymykset ja puolustuskysymykset, jotka juuri äsken mainitsin. Kiitos. Merci. Kiitos. Edustaja Moody. Thank you. Yes. Uh, <clears throat> Kiitoksia. No, joudun toistelemaan aika pitkälti sitä, mitä kollegat ovat sanoneet, mutta kovasti kannatan tässä esittelijän työtä. Olen aivan samaa mieltä kuin Vioti ja muut kun esittelitte tämän mietinnön, sanoitte, että meidän täytyy vahvistaa kasvua ja työpaikkoja, mutta mielestäni tässä mietinnön tekstissä voidaan enemmänkin heijastella tuota välttämättömyyttä ja vahvistaa sitä vaikutusta, joka saadaan aikaiseksi esimerkiksi horisontti 2020 kaltaisilla ohjelmilla, niin että käytetään eurooppalaisia varoja parhaalla mahdollisella tavalla kasvun ja työpaikkojen aikaansaamiseksi. No jälleen esiristä sitten, tehän viette sitä eteenpäin. Minusta me tarvitsemme lisäpohdintoja sen lisäarvon suhteen ja mitä on oikeastaan saavutettu sen avulla ja millä tavalla tuota voidaan sitten kehittää tulevaisuuden ohjelman avulla. Ja jälleen kerran jatka siitä, mitä kollegat ovat sanoneet. Ymmärrän täysin pohdinnat tässä taustalla. Tämä täytyy olla lisärahoitusta. Ei voida muuttaa periaatteita, kun kysymys on siviilipuolen tutkimus- ja kehitystyöstä. Kyllä jäsenvaltioiden täytyy nyt jostain ottaa lisärahoitusta, jos kyseessä on ohjelma, jota halutaan ehdottomasti tukea. Ja lopuksi, kuten saattanette odottaa, kommentit omien varojen Brexitin ja muun ympärillä. Toivottavasti kollegat tuntevat, että täysin sydämin minä olin sitä mieltä ja kampanjan sen puolesta, että yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi jäädä Euroopan unioni. Olen edelleen sitä mieltä, että se olisi paras tulevaisuus minun maalleni. Ehkä ette huomaa, että olen nyt tuolla voittajapuolella tässä pohdinnassa, ainakaan tällä hetkellä. Mutta kun puhutaan vuoden 2018 budjetista, minun maani on edelleenkin jäsenvaltiona. Ja sen täytyy tietysti noudattaa vielä velvollisuuksia koko budjettiprosessin kautta, joten haluaisin kyllä tehdä tämän selväksi. Ymmärrän kuitenkin ja mielestäni on erittäin tärkeää asia, joka kannattaa ottaa huomioon. Kiitoksia. Hommage soit rendu euh, à votre combat. Niin, tämä on meidän taistelumme. Jos Eurooppa puhuisi selkeämmin eurooppalaisille ja briteille, niin kenties olisi sitten helpompaa perustella Euroopan unionin säilyttämistä. Edustaja Toma. Edustaja Tomahan ei ole toivoton, mutta kuitenkaan Italian hallitus ei ole varaustaan poistanut MFFn tarkastuksen suhteen. Kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani pahoittelen nimenomaan sitä, että emme ole haasteiden tasolla. Unionin budjetti ei ole haasteiden tasolla, niin kuin monet kollegat ovat jo sanoneet. Minäkin haluan kiittää esittelijää. Hänen kanssaan voimme yhtyä tiettyihin analyyseihin, prioriteetteihin, kunnianhimoisiin tavoitteisiin, aivan, aivan, aivan niin kuin Daniel Viotti sanoi. Tämä on keskustelun lähtökohta prioriteeteista. Haluaisin ensin todeta kommentin ennen kuin sitten käsittelisin laajemmin budjettia ja prioriteetteja. Tämä kommentti on jonkinlainen kritiikki kohtaan kolme tässä asiakirjassa. Minusta vaikuttaisi, että tämä muotoilu on vaarallinen. Toteatte, että yksityiset investoinnit ovat ainoina luomassa työpaikkoja. Tämä on vaarallinen toteamus. Toki sitä voi olla samaa mieltä tai eri mieltä, se liittyy ideologiaan ja näin ollen kiinnostaa minua aika vähän, mutta se on vaarallinen sen takia, että siinä oikeutetaan Euroopan unionin budjetissa se, että tuet korvataan rahoitusvälineillä – Eli yksityisillä investoinneilla luodaan työpaikkoja eikä julkisilla varoilla ja näin ollen tuet täytyy korvata ja käyttää vain rahoitusvälineitä. Eli tämä muotoilu on aika vaarallinen ja se on kohdan 11 kanssa täydessä ristiriidassa. Siinä korostatte sitä, miten tärkeää kohesiopolitiikka on. Tämä näin yleiskommenttina sen jälkeen prioriteeteista. Ja Edustaja Fernandes, kerrankin en ole teidän prioriteeteistanne täysin samaa mieltä, ainakaan kaikista. Meillä on aivan pieni budjetti, aivan niin kuin on sanottu, ja jossakin vaiheessa on sitten mm, otettava kantaa, on tehtävä arvioita, mitä tehdään, mitä ei tehdä. Ja sitten kun tähän tilanteeseen tullaan, toki me voidaan tästä, voimme tästä keskustella, mutta sitten täytyy huomioida myös muut valiokunnat. Eli miksi näissä olosuhteissa tällä budjetilla äh, tämä on niin kovin tärkeää. Eli edustaja Fernandes, päätös tehtiin, mutta ennen kuin päätös tehdään, niin täytyy arvioida tilannetta. Eli on tiettyjä seikkoja, jonka pohjalta päätös tehdään, muuten se ei onnistu. Tämä liittyy myös puolustukseen ja tässä vain yhtä Gajerin kommenttiin. En halua, että toimimme niin kuin edustaja Dynano sanoi, eli puhutaan hienoilla sanoilla puolustuksesta ja meillä on aivan pikkuriikkinen budjetti, joka sitten jää muiden budjettiprioriteettien jalkoihin. Näinhän käy, niin kuin Esirissäkin käy. Eli aina puhutaan komeasti ja ihan pikkuruiset varat sitten äh, tarjotaan ja käytännössä kuitenkin toteutetaan budjettileikkauksia. Monet kollegat tämän, ja te itsekin, edustaja Fernandes, sanoitte tämän. Puolustuksessa meidän on käytävä todellinen keskustelu, ja puheenjohtaja kenties olisi soveliasta, tämä on vain ehdotus, että kävisimme eh, parlamentin alivaliokunnan kanssa, yhteiskeskustelun puolustusalivaliokunnan kanssa, me emme ole ottaneet huomioon lainkaan niitä budjettivaikutuksia, joita Äh, näillä suosituksilla on. Loppuun vielä. Mielestäni tässä suunnitelmassa on epäselvyyttä, jopa kenties epätasapainoa turvallisuusosassa, joka käsittelee myös maahanmuuttoa. Henkilökohtaisesti katson, että humanitaarinen E, ulottuvuus ei ole tässä esillä. Puhutaan Venäjästä, mutta ei esimerkiksi Syyriasta. Tässä varmasti tarvittaisiin jonkinlaisia uudelleenmuotoiluita. Kiitos. Kiitos, edustaja Toma. Edustaja Manka. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan minäkin koko sydämestäni kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Oikeastaan hyväksyn kaiken, mitä hän on tässä ehdottanut ja olen varma siitä, että tästä tulee oikein hyvä mietintö loppujen lopuksi. Teoriassahan meillä on oikein hyviä välineitä käytettävissämme ja ohjelmia, mutta henkilökohtaisesti jään kyllä kaipaamaan ehkä mm, käytännön täytäntöönpanon tarkastelua tässä. Emme voi tältä sulkea kyllä silmiämme. Eilen ESIR-rahaston, Euroopan äh, investointirahaston ja EIPn edustajat olivat vieraana. Ajatelkaapa nyt äh, omia jäsenvaltioita. Mm, ne. Sanotaan vaikkapa, että äh, teidän ne haluaisi rakentaa moottoritien miljardilla eurolla. Rahoituksen voi saada esiriltä ja jäsenvaltio antaa 95 prosenttia rahoista eh, esirahastolle, esir lisää 5 prosenttia ja vipuvaikutus on 19-kertainen, 19-kertainen eh, vipuvaikutus, mutta rahat voitaisiin eh, käyttää myös toisaalta tutkimukseen esimerkiksi. Kyllä, ESIR on oikein hyvä hanke, kun kyse on sellaisista investoinneista, jotka muuten eivät toteutuisi, mutta mielestäni ei ole hyvä ottaa rahoja vaikkapa kohesiorahastolta ja uudelleen suunnata ne esiriin. Vuonna 2015 puhuimme siitä, että meillä ei ollut kylliksi analyysi tietoa Euroopan unionin maksuista, laskuista siis. Unioni ei maksa laskujaan ajallaan ja tämä äh, maksuviive aiheuttaa suuria ongelmia esimerkiksi pikkukaupunkien pormestarit äh, äh, ovat suutuksissa, kun rahoja ei näy eikä kuulu. Mielestäni komission tulisi toden totta vastata pitkäaikaiseen vaatimukseemme tällaisesta analyysistä. Haluamme todella komissiolta tietoa siitä, minkälainen tämä, minkälaisia maksuviipeet ovat, mutta me emme saa tätä tietoa. Edustaja Toma mainitsi puolustuksen. Olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Jäsenvaltiot voisivat vaikkapa tehdä yhteisiä asehankintoja, varusteluhankintoja ja näin voitaisiin säästää tai oikeastaan saada puolustusalalle jopa 100 miljardia lisää rahaa. Meillä on hyviä ajatuksia, mutta ne täytyy saada toteutumaan. Merci. Kiitos. Ines Vaidere. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin ensinnäkin minä haluaisin myös kiittää kovasti muressani tästä erinomaisesta mietinnöstä ja teidän näkemyksenne tästä mietinnöstä oli erittäin hyvin perusteltu. Muutama kommentti. Te puhuitte myös kohesiopolitiikasta. Morrison puhui siitä myös. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä prioriteetti ja meidän täytyy se sellaisena säilyttää. Miksi nyt sitten puhun kohesiopolitiikasta juuri nyt? Se johtuu siitä, että olen huolissani Merkelin sanoista kahden vauhdin Euroopasta, enkä tiedä mitä hän sillä tarkoitti tarkalleen, mutta toivon, ettei kyseessä ole tämä huonomakuinen soppa, josta jo keskusteltiin muutama vuosi sitten, miten jotkut maat kehittyisivät nopeammin ja ne jotka eivät ole niin kehittyneitä, eivät niin nopeasti. Minusta me todellakin tarvitsemme tätä koesiopolitiikkaa. Ja taloustieteen professorina vahvistan sen, ja tämä on aivan talouspolitiikan alkeita. Kauppa ja talouden yhteistyö toimii parhaiten niiden maiden välillä, joilla on samankaltainen kehitystaso, mikä merkitsee sitä, että meillä on edelleen useita maita, joissa BKT-taso on keskiarvon alapuolella. Ja tämä todennäköisesti on sitä kahden vauhdin Eurooppaa. Tuota noiden maiden kehitystä täytyy nopeuttaa niiden maiden, joiden talouskehitys on tämän tason alapuolella. Käsittääkseni tämän sisämarkkina-alueen rakentaminen on hirvittävän tärkeä kohesiopolitiikan työkalujen avulla. Mainitsitte myös Erasmus. Ohjelman Erasmus Plus on mielestäni menestystarina ja kuten tiedätte tänä vuonna on 30-vuotisi juhlapäivä Erasmuksen alusta, ei pelkästään 60 vuotta Euroopan unionia, vaan 30 vuotta Erasmusta. Ja jo 9 miljoonaa ihmistä on saanut hyötyä Erasmuksesta ja Erasmus Plus nyt. Ja se on hyvä asia. Olen ylpeä siitä, että olemme onnistuneet lisäämään rahoitusta sille, koska se vie eteenpäin eurooppalaista taloutta. Kuulin myös, että 6 prosenttia menee hallinnollisiin kuluihin. Se on erittäin pieni luku. Näin sanottiin. Minusta se on suuri luku. Ja meidän tulee pohtia sitä, millä tavalla hallinnollisia kustannuksia vähennetään, sillä se mitä näen palkat, sosiaaliedut virkamiehillä ja se millä tavalla rahat joskus käytetään, niin kyllä siellä on mistä ottaa. Jos näitä kuluja vähennetään, niin ihmiset ovat kovin kiitollisia sillä Euroopassa on nyt paljon tarpeita, joihin tämä raha voitaisiin kohdentaa paljon paremmalla tavalla. Merci. La parole est Kiitos. Patricia Svin. Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala tudi... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää kollega Muresania erinomaisesta mietinnöstä joka on erittäin huolellisesti valmisteltu. Ja tähän olemme toki tottuneetkin. Hän tekee aina erittäin huolellista työtä. Tavoitteena solidaarisuus, maahanmuuton mm, hoitaminen, kasvu, työpaikat, ilmastonmuutos, Erasmus ja kaikkia näitä tavoitteita pidän erittäin hyvinä, mutta katson, että yksi asia ehkä unohtuu, nimittäin talousarvioesityksen joustavuus. Kysy, kyse on nyt siitä, että onko 2018 talousarvioesityksessä kylliksi joustavuutta, onko se su- suunniteltu niin ja valmistellaanko se niin, että voidaan reagoida myös odottamattomiin haasteisiin, kuten vaikkapa turvallisuuden vahvistaminen, puolustus, alan yhteistyö tai vaikkapa uusi ää, ähm, pakolais- tai ää, äh, maahanmuuttovirta. Onko kylliksi varoja näitä odottamattomia menoja varten? Sitten kun puhutaan tuloksellisuudesta, tuloksista, niin Kun ajatellaan äh, tätä talousarvioesitystä ihan konkreettisesti, niin otetaanko kaikki jo solmitut sopimukset tai sopimukset, joita tullaan solmimaan, onko ne otettu huomioon realistisesti? Äh, tätä meidän täytyy toden totta valvoa, koska kaikki väärät, äh, väärin perustein hyväksytyt hankkeet aiheuttavat sitten vahinkoa jossain muualla – kun rahat jäävät saamatta. Ja luonnollisesti tämän lisäksi täytyy muistaa, että tämän budjetin taso on vain yksi prosentti EUn BKTstä. Omat varat. Montin työryhmähän esitteli ehdotuksensa jokin aika sitten. Ja olen kyllä huolissani siitä, että kaikki tulevat toimet omien varojen suhteen tulevat olemaan liian myöhään ja liian hitaasti ja liian vähän. Mitenkä me saamme kurottua tämän kuilun sitten myös umpeen, kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee Euroopan unionista? Miten eh, nämä 16 miljardia euroa korvataan? Ne rahat, jotka yhdistynyt kuningaskunta vuosittain maksaa unionin kassaan. Kiitos. Dernier intervenant. Viimeinen puhuja, edustaja Olbricht. <coughs> oui, merci, Kiitos puheenjohtaja. Äh, loppu vielä. Äh, kollega on samasta poliittisesta perheestä. Toki voimme lukea tilannetta hieman eri tavoin. Voi ajatella, että kollega on äh, henkilö, joka ei niinkään tiedä, mitä budjetissa tapahtuu, ja tämä on hyvin yleisluontoista Nythän kyse on MFFn viidennestä vuodesta, ei ensimmäisestä. Tai sitten tilanne voidaan tulkita niin, että olemme budjetti-ihmisiä ja lukea rivien välistä. Ja ottaa huomioon se, että kyseessä on alustus ikään kuin vakavan budjettikeskusteluun. En pidä tästä ensimmäisestä skenaariosta, vaan pikemminkin toisesta. Eli tämä voitaisiin tulkita ei niinkään yleisenä lausuntona, vaan sellaisena kommenttina, mitä haluaisimme vaatia tulevina kuukausina. Tämä on poliittisesti tärkeä viesti. Miksi näin? Ensinnäkin kyseessä ei ollut mistään, mist, minkäänlaista symbolisesta toiminnasta, kun uudelleen tarkastelemme MFF. Me tarvitsemme joustavan budjetin tulevina vuosina. Tämä tarkoittaa vuotta 2018. Me tarvitsemme joustavuutta ja tarvitsimme joustavuutta, jota meillä ei nyt ole. Eli johtopäätös on se, että meidän on työstettävä tätä vuotta 2018. Jos italialaiset eivät muuta mieltään ja jos me emme muuta kantaamme sitten, kun italialaiset muuttavat kantansa, niin sitten tulee sellainen tarjous, että siinä ei ole joustoa ja tilanne on vielä vaikeampi. Entäpä sitten prioriteetit, jos joustavuutta ei ole? Moresan sanoo, että täytyy pitää kiinni prioriteeteista, mutta täytyy muistaa, että tämä on jatkossa paljon vaikeampaa kun ajatellaan kohesio- tai aluepolitiikkaa, niin kuin tässä tekstissä on todettu, on aivan selvää, että se on suurin prioriteetti, aivan niin kuin aiemmin on todettu. Todellinen ongelma on se, että budjetti 2017 äh, leikkasi 25 prosentilla kohesiopolitiikkaa, eli maksuja siis. 2018 voimme olettaa, että maksut kasvavat hyvin nopeasti mikä osuus budjetista säilytetään vuodelle 2018 kohesiopolitiikassa, jos sitten on huomattava hyppäys maksuissa? Jos pitäydytään 2017 tasolla, niin sitten syntyy väistämättä viiveitä – jos kohesiopolitiikkaa tuplataan verrattuna vuoteen 2017, olemme kenties turvassa, mutta kysymys kuuluu, onko neuvosto valmis tuplaamaan rahat vuodelle 2018 kohesiopolitiikassa? Jos näin käy, niin sitten mistä vähennetään? Mikä prioriteetti sitten on leikkausten kohteena? Eli tarvitaan lisää maksuja. Maksuja tarvitaan lisää, maksumäärärahoja tarvitaan budjettiin lisää, muuten me olemme ansassa, jumissa. Haluan kiittää Moresania siitä, kun hän totesi, että voimme lukea tämän tekstin sillä tavalla, että nämä ovat meidän prioriteettimme, näitä me vaadimme. Älkääkä olettako, että me luopuisimme joistakin. Ja jos luovumme jostakin, niin budjetti 2018 on otettava uudelleen pohdintaan. Kyse on viidennestä vuodesta, yksi vuosi ennen Brexitiä. Brexitin jälkeinen kuilu ei ole 15 vaan 5 miljardia. Kun otetaan maksut ja tämä maksualennus ja menot, eli puhutaan viidestä miljardista, ei pidä liioitella. Eli viisi miljardia täytyy sitten jäsenvaltiosta löytyä lisärahaa, mutta se on sitten toinen juttu. Yhteenvetona totean, että tämä teksti on hyvin tärkeä. Siinä on poliittisesti selkeä viesti. Se ei varmaankaan ole eh, selkeä niille, jotka eivät ymmärrä budjettiasioita meidän täytyy lukea tätä tekstiä rivien välistä ja konkreettisesti ja käytännönläheisesti täytyy asiaan suhtautua. Ähm, Manka kenties kuuli eilen esiristä, mitä asiantuntijat sanoivat. Jos rahoja ei käytetä kohesioon, niin pannaan ne sitten esiriin. Eilen tämän kuulimme. Eli otetaan kohesiosta ja laitetaan esiriin, koska se on tehokkaampi. Paremmin käytettyä rahaa. Jos ei onnistu kohesiossa, niin sitten esiriin. Emme me voi tätä hyväksyä. Eli täytyy pitää kiinni näistä prioriteeteista. Kohesio on yhteishallinnassa ja kyse on investoinneista ja kasvusta. Sen takia haluaisin olla käytännönläheinen. Rakenne tässä budjetissa on hyvin tärkeä ja paljon tärkeämpi kuin 2017. Kiitos. Pitää paikkansa, että 2018 on vaikea vuosi hallituksille. Tähän saakka hallitukset ovat julkisessa rahoituksessaan käsitelleet maksumäärärahoja. Aina vuoden lopussa olemme nähneet, että raha palutetaan hallituksille. Eli hieno homma. Eurooppa toimi ja kansallisissa budjeteissa maksuosuus EUn budjettiin ei ollut kovinkaan huomattava. Mutta sitten kun kyse on laskujen maksamisesta, niin 2018 tämä on edessä – Todellakin 2018 vuodesta lähtien maksu vaateiden määrä räjähtää käsiin. Eli tämä on pelottava tilanne. MFFn välitarkastelu. Siinähän varmaa on, että välitarkastelu vaatii yksimielisyyden. Budjettisovittelu taas ei tarvitse yksimielisyyttä jäsenvaltioiden keskuudessa. Eli kenties MFFn välitarkastelu täytyy se sitten ottaa sovitteluun ja ottaa se perustaksi, mitä haaveilimme ja sitten neuvotella mm, suhteellisen enemmistön tuella. Tältä pohjalta nyt pyydän esittelijä Muresania esittämään vielä johtopäätökset tämän päivän suhteen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti omalta puoleltani haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä kommenteista ja huomioista, joita on esitetty. Niissä oli paljon sellaista, joka on myös minun näkemykseni. Ja todella odottelen saavani työskennellä teidän kanssanne yhteistyössä työssä nyt heti, kun puhutaan tarkistuksista tähän mietintöön ja lisätään myös tärkeitä osioita, jotka kollegat mainitsivat. Ja kuten te puheenjohtaja totesitte ja kuten esittelijä Olbricht monimuotoisesta rahoituskehyksestä totesi ja edustaja maa aikaisemmin, meidän tulisi olla tietoisia siitä puitteistosta, jonka puitteissa sitten ensi vuoden budjetista ensin päätetään ja sitten täytäntöönpannaan Tässä myös mainitsimme neuvottelut, jotka johtavat Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen Euroopan unionista, kuten myöskin korkeatason työryhmän kertomuksesta, kuten myöskin luonnollisesti tämänhetkisen rahoituskehyksen tarkistuksesta. Ehdotukseni on, että työstämme tätä budjettia, neuvottelemme siitä muiden toimielinten kanssa, olemme mukana sovittelussa ja täysin tietoisina siitä puitteistosta, jonka sisällä työskentelemään, mukaan lukien monimuotoisen rahoituskehyksen tarkistus. Ja jos se saadaan valmiiksi sitä ennen, niin se täytäntöönpannaan täysin. Ja jos ei, meidän täytyy tietysti katsoa sitä, mitä vaikutuksia sillä ensi vuoden budjettiin on ja millä tavalla voidaan auttaa tuota toimintaa. Tietysti Brexitin kohdalla Britannian lähtö Euroopan unionista, se vaikutus ensi vuoden budjettiin on lähellä nollaa tai jopa nollakin. Brexit ei toteudu ensi vuonna, se on selvää. Siihen asti siis Britannia on täysjäsen Euroopan unionissa, se on täydet oikeudet, täydet velvollisuudet Euroopan unionissa ja odotamme saamaan työskennellä teidän kanssanne. Pohdin sitä, että onko keskustelu, joka koskee Euroopan unionin tulevia suhteita, yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja budjettivaikutuksiin. Kiihtyykö se seuraavien kuukausien aikana ja jos näin tekee, niin meidän tulisi olla valmiita täyttämään velvollisuutemme tässä keskustelussa olemaan osa sitä. Samalla meidän tulisi olla rehellisiä siinä mielessä, että tunnistamme budjettivaikutukset, joita hm, Britannian erolla on ensi vuonna budjettiin ja ne ovat minimaaliset. Ja näin olen jään odottamaan näitä yhteistyöhetkiä kanssanne, hyvät kollegat. Ensi tiistaina tarkistusta määrä aika kello kuuteen mennessä illalla. Ja sitten näistä äh, suunnitelmista äänestetään 6.3. valiokunnassa ja maaliskuussa täysistunnossa Strasbourgissa. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitos yleisesittelijä. Haluavatko komission edustajat esittää kommenttejansa mahdollisesti uusista tuloista, jotka sitten huomattavasti lisäisivät budjetin suuruutta? Merci, monsieur le président. Et donc je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää tästä keskustelusta, joka osoittaa, että vallitsee varsin laaja konsensus prioriteeteista ja yleisestä suuntauksesta. Kenties jokunen kommentti tietyistä seikoista, jotka nousivat esille keskustelussa, niin että ei vain synny väärinkäsityksiä. Ensinnäkin maksumäärärahatilanne, joka on muuttanut luonnetta viimeisten kolmen vuoden aikana. Me olemme nyt siirtyneet tilanteessa, jossa käytettävissä olevat määrärahat hidastivat, jarruttelivat laskujen maksua. Nyt olemme tilanteessa, jossa laskut eivät tulekaan aivan odotetusti edustaja Mankan mainitsi jonkinlaisen analyysin. Tällaista meillä ei vielä ole. Mutta parlamentin kannustuksesta meillä on maksusuunnitelma. Ja näin olemme voineet saada tilanteen asianmukaiseksi niin, että kaikki laskut, jotka tulevat, tulevat maksetuiksi, eikä ole minkäänlaisia viipeitä. Edustaja Olbricht nosti esille vuoden 2018 tilanteen ja silloin varmasti päästään varsinaiseen äh, matkanopeuteen, kun otamme huomioon tämän muuttujan yleisesti maksutasossa ja oletamme, että lisäystä siis on tulossa ja sitten komissio hoitaa määrärahat sille tasolle, että voimme tarpeisiin vastata. Eli tässä mielessä kyllä komissio kantaa vastuunsa talousarvioesityksestä vuodelle 2018. Ja vielä viimeisin kommentti näistä erityisrahastoista. Niiden suhteen ilmenee jonkinlaista skeptisyyttä. Muistuttaisin, että komissio on sitoutunut yhteisessä julkilausumassa. Sehän hyväksyttiin 2017 budjettimenettelyssä. Komission jäsen Oettinger noudattaa sitoumusta. Hän on aivan hiljan osoittanut teille kirjeen. Kyseessä on parlamentin edustajien osallistuminen näiden erityisrahastojen valvontaan, toimintaan. On ilmoitettu, että säännöllisesti välitetään tietoa parlamentille ja neuvostolle näiden rahastojen täytäntöönpanosta. Pyydän, että säilytätte avoimen mielen näiden rahastojen suhteen, koska niillä huomioidaan erityistilanteita. Ja silloin kun ohjelma ei täysin sovellu hankkeeseen, niin otamme tämän huomioon. Tarkoitus on myös koordinoida paremmin jäsenvaltioiden toimintaa teemakohtaisesti tai alueellisesti, joita varten nämä erityisrahastot on laadittu. Puheenjohtajana muutama kommentti tässä vaiheessa ja haluan kiittää vielä esittelijän työstä ja tästä käydystä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Jos voisitte välittää meille pienen muistion Turkin ja unionin välisestä rahoitustilanteesta, tästä budjettivälineestä Turkin osalta, eli mikä on tilanne, missä mennään ja miten rahoitus varmistetaan. Kolme miljardia vai 6 miljardia, kun tässä oli rahoitus, ja minkälaiset ovat sitten maksusuunnitelmat, maksatussuunnitelmat? No niin, tämä oli aivan mielenkiintoinen näkemysten vaihto. Hyvin valaiseva keskustelu ja haluamme kiittää totta kai esittelijä Sigfrid Muresania. Esityslistalla seuraavaksi yleisesittelijän ilmoitus 2016, yleisesittelijän ilmoitus. Solidaarisuus on edelleenkin hengissä yhdistyneen kuningaskunnan suuntaan. Tämä varmaankin rauhoittelee edustaja Moodia. Äh, edustaja Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Tässä kyse on sitä, että haluaisimme nopeuttaa tätä toimintaa ja että tämä mietintö hyväksyttäisiin mahdollisimman pian. On äärimmäisen tärkeää kunnioittaa olemassa olevia sovittuja määräaikoja sekä täytäntöönpanoa ja hyväksymistä niin, että voimme varmistaa todella sen, että että nämä varat, joista sovitaan, tulevat yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Kyprokseen ja Portugaliin sekä Madeiralle ajallaan. Tässä ehdotuksessa yhdistyneelle kuningaskunnalle ehdotetaan 7,5 miljoonaa ja 98 miljoonaa, Portugali 3,9 miljoonaa euroa. Ja tämä liittyy liittyy 2015 tulviin yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tässä pyydetään ennakkoa Kyproksen kohdalla. Madeiran tilanne on se, että on ollut metsäpaloja ja kuivuutta. Mielestäni ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö meidän tulisi hyväksyä tämä varojen liikkeelle saattaminen mahdollisimman pian niin, että nämä mainitsemani summat saapuisivat yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Kyprokselle, Portugalin, erityisesti Madeiralle, mitä pikimmin. Euroopan unionin talousarvio näin ollen osoittaisi olevansa solidaarinen ja että Euroopan unioni on läsnä silloin, kun äh, luonnon äh, mullistuksia ja katastrofeja tapahtuu. Pelkään, että tällaiset äärimmäiset äh, luonnon katastrofit tulevat yhä yleisemmäksi. Solidaarisuus tarvitsee kyllä tekoja tuekseen. Kuka haluaisi ottaa kantaa Fernandesin mietintöön? Näyttäisi siltä, että Esittelijä on saanut aikaiseksi aivan täydellisen konsensuksen. Tarkistukset on jätettävä toinen maaliskuuta kello 13 mennessä. Koska tässä täytyy toimia nopeasti, niin budjettivaliokunta ottaa kantaa ei suinkaan 30. maaliskuuta, vaan 20. tai 21. maaliskuuta. Tässä etuna on myös se, että EPP-läiset voivat olla paikalla. 30. maaliskuutahan he ovat Maltassa. Siellä on heillä kokous. Täysistuntoäänestys on sitten 26. tai 7. päivä huhtikuuta. Nyt voimme kuunnella edustaja Kairia Kyse on mm, lisätalousarviosta numero yksi. Oikaisukirjelmästä, olkaa hyvä, edustaja Gajer. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, kyse on tosiaan äh, korevasta lisätalousarvioesityksestä. Tässä kyse on samasta asiasta kuin äsken. Tämä on siis äh, jo mm, vaikutus, joka syntyy solidaarisuusrahaston käyttöön ottamisesta kun nämä varat myönnetään, niin tarvitaan tämä lisätalousarvio. En joudu tässä nyt toistamaan sitä, minkä kollega Fernandes jo sanoi. Komission asiakirjassa on pikkuinen virhe ja näin ollen voimme tässä nyt komission valvojana huolehtia asiasta. Komissio nimittäin puhuu tässä E, niistä ennakoista, joita jäsenvaltioille on maksettu ja tässä ehdotuksessa niin tätä myös kritisoin. Malta puheenjohtajavaltiona on ilmoittanut, että tulee omassa käsittelyssään, siis neuvoston käsittelyssä korjaamaan tämän painovirheen tai nämä virheet ja näin ollen Ähm, lopullisessa versiossa tämä kappale tulee olemaan nämä äh, turha vanhentunut. Tämä on siis tekninen ongelma. Ja äh, se ei ähm, tulee lopputulokseen vaikuttamaan, mutta näin, näin se täytyy kuitenkin korjata neuvostossa. Äh, tässä ei oikeastaan sen kummempaa sanottavaa. Määräajat ovat ihan samat kuin tuon solidaarisuusrahastonkin kohdalla, niin kuin kollega äsken esitteli, koska nämä asiat kerran liittyvät sisällöllisesti toisiinsa. Kiitos. Si, monsieur le rapporteur. Kiitos yleisesittelijä. Kommentteja ei taida olla. Kyse on Jose Manuel Fernandesin esittelemään aiheen täytäntöönpanosta. On vahvistettu, että tarkistukset on jätettävä toinen maaliskuuta kello 13 mennessä. Budjettivaliokunta äänestää ja kerroin ju- juuri äsken päivämäärät Jose Manuelin mietinnön kohdalla, eli samat päivämäärät pätevät tässä huhtikuussa Strasbourgissa sitten äänestetään. Holmeier saapunee paikalle. Eli odottelemme, äh, että hän sitten käyttää puheenvuoron. Ja edelleenkin yleisesittelijä Hans Kajer, Jes Kajer ja ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus. Puheenjohtaja, luvalla ne ehdotan, että käsittelemme nämä kolme esityslistan kohtaa yhdessä, siis kohdat 10, 11 ja 12. Nehän myös tiivisti liittyvät toisiinsa. Kyse on, puheenjohtaja ei vastusta, kyse on näiden virastojen perusasetuksen muuttamisesta. Nämä virastot liittyvät kaikki työelämään. CDFOP on siis Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus. Eurofund on Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö ja EU-OSHA on laajasti ottaen sekin äh, osa tätä pakettia Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Näin ollen kyse on menettelystä, jossa nämä äh, sisällöllisesti vähintäänkin äh, toisilleen sukua olevat virastot käsitellään yhdessä, kun niitä määritteleviä asetuksia samanaikaisesti muutetaan. Me todella valmistelemme lausunnot ja näin ollen ehdotan, että nämä lausunnot tulevat olemaan sisällöltään hyvin samankaltaisia. Eli kun virastojen välillä voidaan mahdollisesti saada aikaan synergia- ja säästövaikutusta, näin tulisi toimia, tähän tulisi pyrkiä. Toki on olemassa selkeä toimivalta raja siitä, mistä mikäkin erityisvirasto on vastuussa. Päällekkäisyyttä pyritään välttämään ja mm, niissäkin tapauksissa, kun virastot kuitenkin samalla alalla työskentelevät ja toimivat. Näin ollen minulla olisi mm, jokunen ehdotus. Ja ehdottaisinkin, että näiden virastojen johtokuntiin tulisi muiden virastojen edustajia niin, että jo vuosi suunnitelmia tehtäessä virastot voisivat käydä vuoropuhelua siitä, miten työt parhaalla tavalla jaetaan ja toimivalta jaetaan. Katsoisin, että tämä voisi johtaa siihen, että päällekkäisyyttä ei virastojen toiminnassa syntyisi. Samoin virastojen parempi verkosto konsultoituminen muiden toimielinten kanssa. Sekin nousee esiin tarkistuksessa niin erityisesti virastojen äh, neuvoa antava palvelu EU-toimielimille on asia, jota tässä pyrkisin vahvistamaan. Määräaika tarkistusten jättämiselle olisi viikon kuluttua. Sitä en pidä ollenkaan ongelmallisena ja 20.21. maaliskuuta kokouksessa voisimme sitten nämä asiat saattaa päätöksen. Kiitos. Kiitos. Kiitos näistä selvityksistä. Kyse on virastojen asetuksen muuttamisesta. Edustaja Olbricht on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. So, want to take the... Halusin vain käyttää Sarvamaan nimissä puheenvuoron. Hän ei varjoesittelijänä päässyt tänään tänne paikalle. Edustaja Sarvamaa haluaa minun ilmaisevan sen, että hän on Gairin kanssa samaa mieltä siinä, että meidän tulee näiden virastojen tehokkuutta parantaa ja tehostaa. Ja hän korostaa sitä, miten tärkeää on näiden virastojen välinen koordinointi, jotta vältetään päällekkäisyys, se mainitsin. Ja edustaja Sarvamaa haluaisi myös, että virastot keskittyisivät yhä enemmän tuloksiin. Tämä on se viesti, joka minun pyydettiin esittämään hänen nimissään. Ja hän pahoittelee, ei päässyt paikalle. Il est excusé. No, hänelle annetaan anteeksi poissaolo. Kiitos näistä täsmennyksistä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kolmel, olkaa hyvä. dank. Kiitos puheenjohtaja. Kajer, kiitän teitä puheenvuorostanne. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän tulisi pyrkiä aikaansaamaan synergiavaikutusta, jotta virastot eivät toimi vailla koordinaatiota, rinnakkain ja tee päällekkäistä työtä. Näin ollen äh, ehdottomasti tuen linjanne. Kuitenkin juuri nämä kolme virastoa, jotka ovat aiheena tänään, äh, mielestäni ovat äh, erinomainen ehdokas jälleen subsidiariteetin vahvistamisessa – yksi asia on, että tällaisia viranomaisia virastoja luodaan, mutta toinen asia on sitten, että mitä ne kaikki oikein tekevät. Kaikki tiedämme, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja ja me kaikki voimme nähdä, että esimerkiksi autokorjaamo Saksassa on hyvin, hyvin erilainen kuin vaikkapa Kreikassa. Meillä on näitä eroja, jotka ovat väistämättömiä ja kysyisinkin, että onko meidän tavoitteemme todella Euroopan tasolla ottaa käyttöön määräyksiä, joista jo ennalta tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot niitä eivät pysty täytäntöönpanomaan, niillä ei kertaakaan ole siihen varaa. Vai kannattaisiko ottaa askel taaksepäin, tehdä hiukan harvempia suosituksia, öö, suosituksia jotka saataisiin toteutettua edullisemmin kuin henkilökuntaa ja henkilöstöä tarvittaisiin hiukan vähemmän. Ja mehän tiedämme jo ennalta, että käytännössä monet maat eivät pysty näitä meidän suosituksiamme ollenkaan toteuttamaan. Eli minä ehdottaisin siis, että katsoisimme hyvin tarkasti, mitä nämä viranomaiset ihan oikeasti voivat saada aikaan ja mikä kannattaisi jättää pois niiden kontolta. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä pöydän ympäriltä? Niitä näyttäisi olevan oikein rutkasti. No nyt komission edustaja, olkaa hyvä. thank you. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain kiinnittää huomionne siihen, mitkä ovat jotkut näistä tarkistuksista ja pyytäisin esittelijää ottamaan ne huomioon mahdollisimman pitkälti. Kun kannatamme näitä ehdotuksia ja äh, tätä ajatusta tavoitteesta, lähemmästä yhteistyöstä ja tehokkuudesta, niin tässä on kolme kohtaa, jotka haluaisin ottaa esille. Ensimmäinen niistä koskee yhdenmukaisuutta olemassa olevien sääntöjen kanssa. Yhteisessä lähestymistavassa, kun puhutaan keskusvirastoista, josta on kolme toimielimen välillä sovittu, parlamentin neuvosto ja komission, niin nämä ovat osa virastojen hallintoneuvostoa, jäsenvaltiot, Euroopan komissio ja parlamentti silloin kun mahdollista, mutta ei mainita missään sitä, että kolmikantavirastojen edustajan pitäisi olla johtokunnan jäsen. Ja nämä siis kahden muun kolmikantaan kuuluvan öö, edustajat ovat tässä kyseessä. Sitten kohta kuusi, jossa viitataan käännöksen. joka tässä, tämänhetkisessä käännöskeskuston perustamisessa kerrassa sanotaan, sanotaan, että näiden tulisi tarjota kaikille muille virastoille käännöksiä. Nyt tarkistuksissa lisätään, että käännökset tulisi tulla käännöskeskuksesta tai muista käännöspalvelujen tarjoajilta. Tässä vesitetään käännöskeskuksen roolia, jonka tehtävänä on nimenomaisesti tarjota käännöspalveluita muille virastoille. Lopuksi haluaisin esittää näkemyksen myös tarkistuksesta kahdeksan, jossa korvata virke, jossa sanotaan, että tätä varten virasto tarjoaa palveluita poliittista päätöksentekoa varten – ja palvelut korvattaisiin sanalla analyysit. Se on tietysti osa kolme viraston työtä, mutta Sedefopin tapauksessa se saattaa luoda rajoitteita, koska Sedefophan tarjoaa myös e- Euroopasta päätöksen hallinnoinnin kaltaisia palveluita ja siinä se hallinnoi tämän kaltaisen päätöksen liittyviä työvälineitä, kuten myöskin tietokantaa, jotka löytyvät tältä eurooppalaisesta taitopanoraamasta. Ja mielestäni asian sisältö ei ole se, että nämä tehtävät CDFOPilta poistettaisiin, mutta esittelijä saattaisi pohtia sitä, että tässä luonnostelussaan hän esittäisi asian tavalla, joka ei estäisi sitä, että SEDEF voi jatkaa tehtävissään. Kiitoksia. Merci, monsieur Président. Kiitos. Esittelijä, olkaa hyvä. Ja Finank. Kiitokset. Lämpimät kiitokset kollegoille näistä puheenvuoroista. Ensin ehkä Kömminen, että olette ihan oikeassa, mutta eh, oikeastaan eh, teidän eh, kommenttinne eivät liittyneet nyt näihin kyseisiin virastoihin millään tavalla. Eurofund esimerkiksi huolehtii siitä, ja se on yksi sen tärkeimpiä tehtäviä, siitä, että saamme kattavan käsityksen sosiaalisesta tilanteesta Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa juuri siitä syystä, että tiedot, joita jäsenvaltioista saadaan, ovat niin kovin heterogeenisia, että niitä ei oikein keskenään voi vertailla, eikä kyse ole yksin oman äh, mistään äh, suosituksista, vaan kyse on siitä, että jäsenvaltiot äh, keräävät tietoja hyvin eri tavoin. Ja jos halutaan kokonaiskäsitys Euroopan unionin tilanteesta, esimerkiksi sosiaalisesti, niin jotta voidaan tehdä ähm, poliittisia päätöksiä, niin tietojen on oltava keskenään vertailukelpoisia. Ja juuri tätä tekee Eurofund, koska meillä on todella 20 kahdeksan jäsenvaltiota ähm, ja niissä tarvittaisiin sitten jokaisessa äh, omaa henkilökuntaa tietojen äh, vertailukelpoistamiseksi. Ähm, ja nyt on äh, juuri subsidiariteettiperiaatteen äh, mukaisesti päätetty, että on paras hoitaa tämä keskitetysti, koska se tulee myös halvemmaksi kuin että 28 eri kansallista viranomaista tekevät tämän asian kukin. Ei vaan näin saadaan todella eurooppalaista lisäarvoa. Sama koskee sen CDFOPia. Ja itse asiassa teidän esimerkkinne ei kyllä liittynyt tähän asiaan mitenkään. Jos me haluaisimme, että nuoret ihmiset Euroopan unionissa voivat mm, liikkua, olla liikkuvia, ja mahdollisesti löytää työtä, vaikkapa koulutustaan vastaavaa työtä toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta, niin sitten meillä on tämä eurooppalainen virasto, joka heitä tässä voi auttaa. Ja varmaan on tämäkin edullisempaa hoitaa keskitytysti kuin 28 jäsenvaltiossa erikseen. Eli subsidiariteetin vaatiminen mielestäni ei tässä kyllä ole ko- kovinkaan suureksi hyödyksi. Edustaja Presalle mm, sitten Tarkistus kahdeksan. Minäpäs tutustun siihen vielä ja syvennyn siihen vielä. Ihan hyvä. Sitten kun puhutaan nyt sitten CDFOPin mahdollisesta toimivallan menetyksestä, jos me emme ole muotoilleet tätä kunnolla, niin kyllä, kyllä, minä, minäpä katson tätä vielä. Sitten tuo tarkistus 6, sillä kyllä on ihan hyvät perustelut. Minä olen pysyvä esittelijä ja minä tarkastelen komission toimia. Komissio on vähentänyt virkoja virastoista ja nyt mm, käännöspalvelut eivät enää pysty palvelemaan muita virastoja tai virastoja tavalla, joka palvelee tarkoitusta. Ja meidän valiokuntamme on jokaisessa asiakirjassaan, onpa kyse sitten talousarvioesityksistä tai vastuuvapaus mietinnöistämme, viitannut siihen, että nämä henkilöstösäästöt, ähm, jotka toteutitte tämän henkilöstöpoolin kautta, ovat johtaneet äh, palvelun heikkenemiseen. Ainakin äh, käännösalalla näin nyt on. Äh, ehkä minä liiottelen, jos sanon, että tämä nyt suoranaisesti tekee niistä tai estää niiden työntekoa, mutta jos virastot joutuvat käännöksiä odottamaan liian pitkään, niin kyllähän niidenkin tarjoama palvelu siitä kärsii. Ja kyllä aika on rahaa useinkin. Nyt määräajat pitenevät ja esimerkiksi Euroopan parlamentti joutuu odottamaan käännöksiä liian pitkään ja tämä aiheuttaa tietenkin kriti- kritiikkiä. Tätä minä tarkoitin tarkistuksella, niin en minä tarkoittanut sitä, että, että säästäminen olisi aina pahasta, mutta kun me puhutaan puhumme nyt näistä kolmesta virastosta, niin äh, jos käännöskeskus ei pysty tekemään äh, työtään tarpeeksi nopeasti, koska kerran sillä ei ole henkilökuntaa hoitamaan näitä kaikkia käännöksiä, niin sitten tarvittaisiin kyllä lisää rahaa tähän tämä komission politiikka on johtanut ja säästöpolitiikka johtanut. Vaihtoehto olisi sitten laajentaa käännöskeskuksen henkilöstökahviota. Sitä minä en tietenkään tässä voi tehdä, mutta ehkäpä yritän tuossa 2018 budjettimenettelyssä kuitenkin. Te sanoitte, että tämä yhteinen lähestymistapa tai no, meidän täytyy nyt vielä keskustella yhteisestä lähestymistavasta siinä mielessä, mielestäni sitä voitaisiin kyllä ihan laajentaakin. En minä tässä nyt yritä näitä johtokuntia valtavasti laajentaa tai niitä jotenkin kasvattaa turhaan ehkäpä virasto viraston edustaja toisen viraston johtokunnassa voisi olla ihan tarkkailijajäsenenäkin niin, että virastot paremmin tietäisivät toistensa suunnitelmista, jotta päällekkäisyyttä ei syntyisi. Pahoittelen, jos tämä nyt kuulostaa poleemiselta, mutta jos virastojen johtokuntiin mahtuu 28 jäsenvaltioiden jäsentä ja edustajaa, koska joskushan virastojen johtokunnassa on enemmän porukkaa kuin mitä virastolla on virkoja. No, vähän ehkä liiottelen. Niin eikö sinne nyt yksi sukulaisen virastonkin edustaja mahdu mukaan iloiseen joukkoon, jos näin päällekkäistä työtä saadaan vältettyä? Merci. Kiitos. Uskon, että nyt tämä kohta on käsitelty. Voimme sitten budjettivaliokuntana ottaa kantaa 20. maaliskuuta. Meillä on riittävästi aikaa. Tarkistukset jätetään niin kuin esittelijä kertoi 16. helmikuuta kello 12 mennessä budjettivaliokunta äänestää ja sitten myöt valiokunnat varmasti ottavat meidän lausuntomme huomioon. Nyt kysyisin yleisesittelijältä, onko kehitystä tapahtunut? Kreikassa on ollut ongelmia, lokalisaatio-ongelmia. Onko tilanne nyt liikahtanut? Autrefois Perehdytäänkö tähän toisella kerralla? Monika Holmajer on kuitenkin tullut paikalle. Hän käsittelee kiinteistöpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Ja kenties äh, sitten äänestetäänkin. Kyse on yhteisestä tutkimuskeskuksesta ja ISPRA-hankkeesta Italiassa. Si Madame veut bien. Edustaja Holmeyer, jos haluatte käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Vielen herzlichen Dank. Mm, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi asiaa. Ensinnäkin yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimusrakennus Isprassa 100, numero 102. Tämä on yhteinen tutkimuskeskus siis tosiaan ja siellä on tehty rakennustoimintaa, jota sain seurata jo viime kaudella. ISPRA on ikivanha rakennus 50-lukujen 80-lukujen välillä rakennettu ja sieltä kyllä näyttääkin. Ja äh, kyllä mielestäni äärimmäisen järkevää olisi nyt äh, kerta kaikkiaan äh, yhdistää äh, tämä kaikki yhden katon alle järkevällä tavalla. 11 rakennusta eivät enää ole käytössä. Rakennus 44 on alueella, jossa on radioaktiivista ja ydintutkimusta. Tällaista toimintaa se jää kyllä sinne paikoilleen, mutta sen käyttötarkoitus muuttuu. Ja sitten muut rakennukset, jotka ovat 37-57-vuotiaita, eivät enää olisi käytössä. Kaiken kaikkiaan 10 502 neliömetriä tämä uusi rakennus ja netto pinta-ala, siis se, joka konkreettisesti on todella käytettävissä laboratorioita ja muita varten, on 6404 metriä, loput on sitten muita tiloja. Sitten on vielä 1044 neliömetriä kellarissa, 124 metriä per henkilö maksimi. Kapasiteet lähetti 345 työntekijää, tällä hetkellä heitä on 315. Ja mitä talousarvioon tulee 3,9 miljoonaa euroa, noin 19 prosenttia. Ulkopuolista rahoitusta ei tarvita. Miten tämä onnistuu? No se onnistuu, kun on tällaisia niin kutsuttuja sivutuloja. Ja ne on aika, aika fiksusti käytetty vuosien mittaan. Yhtä asiaa en ole onnistunut selvittämään, miksi 2013-2014 nämä tulot vähenivät. Öö, Nimittäin 2013 näitä tuloja oli vielä 13,6 miljoonaa, 2014 yhtäkkiä sitten 5,3 miljoonaa, tämän jälkeen se laski vielä 3-4 miljoonaan, mutta nyt ollaan jälleen 9,9 miljoonassa eurossa. Nämä eh, eh, erot mielestäni eh, eivät ole kauhean suuria yhteisen tutkimuskeskuksen toiminnassa, joten olisi mielenkiintoista kuulla, mistä tämä johtui. Puheenjohtajakin on ehkä kysynyt tästä tulopuolesta. Ja mielestäni ehkä asiallisesti voitaisiin ajatella, että nämä rahat täytyisi käyttää tutkimukseen, mutta nämä assigned revenues-tulot vuosien mittaan, täytyy sanoa, kyseessä on mukana maita Moldova, Israel, Bosnia, Herzegovina, Islanti, Färsaaret, Makedonia – erilaiset EUn ulkopuoliset maat ovat osallistuneet ja nyt sitten näitä rahoja käytetään tukena, jotta lainaa ei jouduta ottamaan. Mehän saamme uuden varahoitoasetuksen perusteella vasta sitten viiden vuoden kuluttua vapauttaa näitä varoja ja nyt ei itse asiassa. Niin, rakennuksia varten voitaisiin normaalisti näin toimia, mutta kun meillä on vuosittainen talousarvio, niin tilanne on hiukan hankalampi. Velkaa saa toki ottaa, mutta se ei ole se kaikkein paras mahdollinen vaihtoehto. Yleensä rahaa kannattaisi ja pitäisi kerätä vuosien mittaan. Näin näiden assigned revenues tulojen kautta on tehtykin. Nyt on 16,5 miljoonaa euroa käytettävissä, joka voidaan käyttää näihin rakennuksiin. Ja itse asiassa sitten kun kaikki toimet saadaan keskitettyä tähän yhteen rakennukseen, niin kulut tulevat äh, myös sitten vähenemään ja ihan tehokkuudenkin kannalta äh, kustannukset vähenevät jopa 60 prosentilla vuosittain, mitä tulee siis kiinteistöjen ylläpitokuluihin. Siitäkin syystä ehdottaisin, että hyväksymme tämän ehdotuksen äh, ISPRAn yhteisen tutkimuskeskuksen rakennustyön puolesta. Tässä on vielä pari ongelmaa ratkaisematta, nimittäin radioaktiiviset jätteet, joita vuosien mittaan on kerääntynyt. Ja itse asiassa budjettivaliokunnan painostuksesta vuosia sitten aloimme kysyä, että onko siellä jotain radioaktiivista aineistoa. Ja sitten tämä aineisto kaikki on rekisteröity, pantu välivarastoon ja me kaikki tiedämme, kuinka paljon siellä on, minkälainen radioaktiivinen säteilytaso on, mutta Tämä rakennuksen osa ei siis koske nyt meitä, mutta olen hyvin tyytyväinen siihen, että radioaktiivinen jäte nyt rekisteröidään. Italian hallitusta on nyt myös painostettu lopullisen ratkaisun löytämiseksi, ettei käy niin, että he vain ottavat kontolleen tämän äh, radioaktiivisen jätteen äh, välivaraston äh, mm, EU vastusti tätä ehdotusta. Me vaadimme todella kaiken radioaktiivisen aineiston jätteen rekisteröimistä ja se on nyt valvotuissa tiloissa vartioituna. Halusin tämän kertoa, koska joitain vuosia sitten näin ei vielä ollut. Tämä ei siis liity suoranasti tähän rakennus äh, hankkeeseen millään tavalla, mutta halusin kertoa tästä budjettivaliokunnan myönteisestä panosta äh, vastuullisuuden lisäämiseksi Isprassa. Ja näin ollen nyt pyytäisinkin hyväksyntää tälle ehdotukselle. Kiitos. Merci, Madame Holmeyer. Kiitos, edustaja Holmeyer. Esititte kysymyksen näistä korvamerkityistä tuloista. Voisimmeko pyytää komissiolta kenties tietoja tästä? Komission edustaja, olkaa hyvä. Si vous permettez, Monsieur le Président, euh, je propose que... Jos sallitte, niin ehdottaisin, että kollegamme, joka on yhteistä tutkimuskeskuksesta, voisi jatkaa tästä. So, thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun puhutaan tuloista, yhteinen tutkimuskeskus oli 3,5 prosenttia edellisestä puiteohjelmasta ja nyt ollaan päästy 2,5 prosenttiin. Ja näin tämä on vähentynyt huomattavasti. Vuodesta 2014-2016 Sveitsi ei osallistunut Horisontti 2020 ohjelmaan. Se osallistui vain niihin osiin, jotka eivät vaikuta yhteiseen tutkimuskeskukseen. Komissiossa olemme tarkastelleet Ispran tilannetta ja tämä kaikki jäteosio siirtyy väliaikaisvarastointiin ja tämä kaikki riippuu sitten Italian viranomaisista, millä sitten päästään eroon. Seuraavan vuosien aikana meillä on tulossa oleva ohjelma, joka tätä käsittelee. Alors, j'ai noté que les recettes euh, affectées trois... Mitä tämä tarkoittaa numeroina, tämä 2,5 prosenttia tai 3,5 prosenttia? Joka vuosi saamme noin 14 miljoonaa euroa. 2013 vuosittain vuodesta 2014 5 miljoonaa euroa. Eli 8 miljoonaa puuttuu vuodessa 2014, 15, 16. 2017 ollaan melkein 10 miljoonassa eurossa, eurossa Sveitsin osuuden vuoksi. Also es steigert sich wieder langsam, Herr Vorsitzender. Ich kann die Zahlen dann zur Verfügung stellen. Wir hatten zwei... Niin, luvut ovat pikkuhiljaa nousussa. Eli 7,7 vuonna 2007 ja nyt luku nousee 14, 13,6 ja horisontti 2020 taas pudottiin 5,3 ja nyt pientä nousua taas 9,9. Mutta ulkopuolelta tuleva osuus on pienentynyt reaalilukuina. Eli innovaatio ja horisontti 2020, tässä täytyy olla valiokunnassa hyvin tarkkana. Jokainen sentti, jonka me tässä häviämme, tarkoittaa vähemmän tuloja, jolla voidaan sitten maksaa vähemmän mielenkiintoisia ohjelmia, joissa jäsenvaltiot voivat olla mukana, eli tähän täytyy kiinnittää huomiota. Kiitos tästä hälytyksestä, varoituksesta. Komission edustaja, kun meillä on tällaisia tuloja, niin ovatko ne unionin budjetissa tuloina vai ovatko ne sitten menojen vähennyksinä? Se la, la... Pikemminkin toinen esitys, eli kuluissa ja sitten budjettikomiteissa mainitaan ne summat, jotka on tarkoitus käyttää, jotka otetaan huomioon budjetissa ö, uusien kulujen kohdalla. Eikö tämä ole budjettipoikkeama? Kun no, kyllähän tulojen tulisi olla tuloissa ja menojen menoissa. Donc, il, euh, il du côté... Eli se näkyy kulujen kohdalla ja sillä oikeutetaan tuo sallittujen maksujen olemassaolo. Eli nimenomaan kulupuolella määritellään sitten tulot ja jäsenvaltioiden osuudet. Tulopuolella ne otetaan myös huomioon muina tuloina – mutta ne vaikuttavat vain tiettyihin kuluihin, eivätkä ole sitten yleisluontoisten tulojen joukossa, vaan joilla rahoitetaan budjettia. Ja omat varat käytetään kaikkien kulujen maksamiseen. Ne eivät vaikuta näihin yksittäisiin erityisiin menoihin? Luonnollisesti, mutta te olitte paikalla, kun käsittelimme 2018 esitystä ja suuntaviivoja, joista yleisesittelijä puhui. Eli budjetin pitäisi olla helposti ymmärrettävissä, lukuinen myös kansalaisten silmissä, mutta tällainen mm, tulo, merkityt tulot, järjestely hieman muuttaa tätä tilannetta. Eli sitten menoja, menoja vähennetään budjettilukujen valossa. Ehkä pitäisi katsoa myös, minkä näköisin tulee tämä vaikuttaa. Esimerkiksi maiden osallistuminen, kuten Sveitsin osallistuminen tai kolmannen maan osallistuminen tiettyihin ohjelmiin, vaikuttaa näihin tuloihin. Eli ma- ikään kuin maksaa siitä, että se kykenee osallistumaan näihin ohjelmiin. Ja sitten ne kulut, jotka löytyvät tuolta alkuperäisestä oikeusperustasta, jotka suunnataan jäsenvaltiolle näissä kolmas maa maksaa oman osuutensa. Eli ihan avoimuus mielessä, niin minun uskoakseni tässä ei poiketa kulujen tavoitteista. Toisaalta meillähän on esimerkki myös tästä Turkin hätärahastosta, joka mainittiin aiemmin, jossa taas päinvastoin nimenomaan kahdenväliset jäsenvaltioiden äh, rahoitusosuudet ovat mukana ja se mahdollistaa, että voidaan saada korkeampi tukitaso kuin se, mitä rahoitetaan omien varojen kautta budjetista. Avoimuus mielessä voidaan tämä asia esittää näin ja, ja sillä on tietysti oma budjettilogiikkansa. Asiantuntijoille toki tämä avautuu, mutta enpä tiedä avautuuko kansalaisille. Jos haluamme, että... Sen Puheenjohtaja, nyt pieni vastalause, jos sallitte. Koska jos maa maksaa ohjelmaan, sitoutuu siihen, sanoo, että äh, hoidan osuuteni, niin tietenkin maa sitten tekee tämän äh, hyvin tietäen, että se käyttää rakennuksia, mutta myös huolehtii kustannuksista. Tämä on äh, täysin äh, avoin läpinäkyvä asia. Äh, nämä tiedot säilytetään viisi vuotta. Minun mielestäni nämä muutamat saatavat tulot antavat meille hiukan äh, lisää joustavuutta. Se, että jäsenvaltiot eivät aina toimi loogisesti, siinä puheenjohtaja ihan oikeassa. No, mais je rappelle simplement... Hei, minä vain muistitin, muistutin budjetin universaaliudesta, eli kaikki menot rahoitetaan budjetin tuloilla. Tähän on varmasti mahdollisuus vielä palata jatkossa. Hyväksyn sen, että tässä on toimittava käytännönläheisesti sääntöjen mukaan. Mutta jos me haluaisimme, että budjetti ikään kuin äh, puhuisi, puhuttelisi kansalaisia, äh, ihan riippumatta siitä, mitä Sveitsi nyt maksaa budjettiin tai joku muu maa maksaa budjettiin, niin täytyy toimia niin, että budjetti olisi tasapainossa ja se näkyisi myös kansalaisille. Pyydän kollegoita pysymään paikalla, koska tarvitsemme vielä päätösvaltaisuuden, jossa jomme äänestää, ja yksi toista tarvitaan tähän päätösvaltaisuuteen. Kiitos, että pysytte paikoillanne pöydän ympärillä. Edustaja Holmajer, katsotteko, että nyt pitäisi äänestää? Entschuldigung, mein Kollege. Anteeksi, kollega juuri tuossa puhutteli minua toisesta asiasta. Näin kyllä, että teitä kaivattiin muuallakin. Oui. Haluatteko te äänestämme tästä? Alors nous allons pouvoir... Kyllä, kannatan. Lever, que ceux qui sont... No niin, kättä nostamalla. ketkä kannattavat, ketkä puoltavat ehdotusta, nostakaapa kättä. kannattaako yleisesittelijä? 18 vuoden yleisesittelijä. Muresan, kannatteko? Ihan varmasti olen puolesta. No niin, yksimielisyys vallitsee Holmajarin ehdotuksesta. Madame vous avez toujours la parole. Edustaja Holmajer. Projekt. Meillä on myös toinen hanke, josta meille on tehty ehdotus, josta ei kuitenkaan tänään tarvitse vielä toimittaa äänestystä. Kyse on äh, ennakkotiedosta Frontex on meille hyvin avoimesti kertonut tulevaisuuden suunnitelmistaan, mutta äh, muotoasiat eivät vielä ole selvillä, äh, sopimuksia ei ole solmittu. Nämä tiedot varahoitoasetuksen mukaisesti ähm, Frontex tulee meille toimittamaan sitten aikanaan. Kyse on äh, Frontexin Varsovan toimipaikasta. Kaikki tiedämme, että Frontexin henkilökunta tulee lisääntymään huomattavasti myös Varsovassa. Tilanne on nyt sellainen, että äh, Frontexilla on käytössään 9-14 kerroksesta varsovalaisessa äh, rakennuksessa, rakennuskompleksissa. Tällä hetkellä 14 605 neliömetriä 14 konferenssitilaa, kahvioruokala, sitten 7-13 kerroksissa toimistot. Mutta ongelma on se, että tämä tila ei riitä ja nyt on luotava siirtymäkausi toimet, kunnes Puolassa saadaan käyttöön ihan upo uusi rakennus, todennäköisesti vuonna 2022. BNP Paripalla on käytössään äh, kerrokset 2-5 äh, tuosta samasta rakennuksesta ja me voisimme saada nämäkin kerrokset sitten Frontexin käyttöön. On hyvä, että nämä uudet tilat ovat samassa rakennuksessa. Ainut asiaan liittyvä ongelma on se, ja olen kyllä Frontexin kanssa tästä samaa mieltä, että rakennus tulisi vuokrata, tilat tulisi vuokrata vuoden, vuoteen 2024 saakka, mutta me emme tätä tarvitse, koska uusi rakennus valmistuu 2022. Kuulemma muuten näitä tiloja ei saa käyttöön, jos niitä ei vuokraa vuoteen 2024 saakka. Eh, eihän sekä nyt ole eh, toivottavaa, että muutamme vuonna 2022 pois tiloista, mutta joudumme vuokra maksamaan vielä vuoteen 2024 saakka. Mutta vaikuttaa olevan hyvin ongelmallista saada eh, lyhyempi vuokrasopimus. Siihen liittyy sitten rangaistusmaksuja, joten toivoisinkin, että sitten kun Frontex toivottaa meille nämä tiedot, paperilla, niin voimme asiaan syventyä vielä ja saada siitä perusteellisempaa tietoa. Ei tätä tänään tarvitse selvittää, mutta minä halusin nyt Frontexia jo ennalta varoittaa myös siitä, että haluaisimme lisätietoa tästä. Ja ehkäpä Frontex voisi vielä hiukan tiukemmin neuvotella, käydä kovemmin näitä neuvotteluja, koska kyllä tällaiset ennalta tiedossa olevat rangaistusmaksut ovat aika ongelmallisia. Lisäksi pitää tarkastella sitä, että tämä tuleva tontti, joka on Frontexille luvattu uutta rakennusta varten, niin täytyy nyt vielä nähdä, että me todella sen saamme käyttöön ja että sinne saadaan uusi oma rakennus rakennettua. Ja tämäkin on asia, jota josta toivomme lisätietoa Frontexilta, kun Frontex meille toimittaa ää, tietoja. Tämä oli tosiaan vain ennakkotiedoksi teille ja ää, konkreettinen ehdotus tulee sitten aikanaan ja siihen liittyvät asiakirjat tietenkin aika piakkoin jo käsittääkseni. Neuvostokin on käsitellyt varahoitoasetuksen mukaisesti näitä tähänastisia tietoja ennakkotietoina. Kiitos. Merci. Kiitos. Frontex siis tarvitsee laajemmat tilat ja Varsovassa sitten on laajuutta, koska Puolan viranomaiset ovat allekirjoittaneet sopimuksen toimipaikasta ja mahdollistavat sen, että Frontex äh, saa sinne työntekijöitä aiemmin on ollut ongelmia esimerkiksi lasten koulutuksen ja tiettyjen etuisuuksien suhteen, joita tarjotaan kotimaansa jättäneille työntekijöille. Eli Puolan viranomaiset ovat vihdoin ja viimein tämän toimipaikkasopimuksen allekirjoittaneet. Onko kysymyksiä? Il n'est pas signé l'accord de siège? Eikö sitä ole allekirjoitettu? Ei, kun edelleen vaikuttaa olevan tiettyjä ongelmia Puolan hallituksen kanssa niin, että Puolan hallitus ihan konkreettisesti todella tämän tontin 20 eh, miljoonalla antaa käyttöön. Kyllä sillä kai on eh, aie näin toimia, mutta tähän mennessä en ole saanut tietoja siitä, että konkreettisesti näin jo olisi tehty. Eh, Lidereltä en vielä ole kuullut muuta kuin, että keskustelut ovat edelleen käynnissä, mutta kyllä myönteisessä hengessä. Mutta lopullista päätöstä ei vielä olisi tehty. Uusi hallitus. Niin siis se tonttia varten. Niin, sopimushan antaa erityisen aseman virastolle, joka toimii siis Varsovassa. Ja tähän mennessä ei ollut minkäänlaisia verojärjestelyjä, eikä esimerkiksi lasten koulutusjärjestelyjä ja muita järjestelyjä, jotka sitten saattoivat jarrutella henkilökunnan siirtymistä Frontexiin Varsovaan. Eli kyse kiinteistössä on toisesta asiasta. No, No, tässäkin on muutama avoin kysymys vielä, koska nykyhallitus ei asiassa ole yhtä hinnolla liikkeellä kuin nämä aiemmat. No hyvä. Tästä me varmasti puhumme uudemman kerran, koska päätöstä lykätään. Muuta puheenvuoroja ei ole. Kardia Zavalia pyydämme selvittelemään meille investointipankin kysymystä ja minkälaisiin operaatioihin se lähtee erityisesti Euroopan unionin ulkopuolella. Mehän edellisellä kerralla kävimme näkemysten vaihtoa ja se oli kovin valaiseva. Minä olin hämmästynyt kuullessani, että investointipankki tarjoaa oma panostaan äh, investointeihin Kiinassa, Hongkongissa esimerkiksi. Toki voimme kiitellä toimintatarmokkuutta ympäri maailman, mutta Euroopan investointipankki tarvitsee eh, lainoja ja varoja ja sitten hankkeita toteutetaan eh, Kiinassa, investoidaan Kiinaan ja tämä on hämmästyttävää. No sitten sanottiin, että no nämä investoinnit edesauttavat ilmaston eh, parantumisessa. Euroopan investointipankki haluaisi, pitäisi, sen pitäisi pikemminkin auttaa eurooppalaisia yrityksiä. Millä sanottiin, että toteutuuko se sitten Kiinan investointien kautta? Tämä kyllä mm, synnytti melkomoisen keskustelun ja investointipankissa on sitten etenemissuunnitelma allekirjoitettu. Kardia Savalo, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan, missä maissa Euroopan investointipankki toimii ja minkälaista politiikkaa se ajaa, tai sen tulisi ajaa ja minkälaisia tavoitteita toteuttaa investointiensa kautta. Tätä keskustelua käydään myös tässä mietinnössä, kun puhutaan unionin ulkopuolella toteuttavista investointihankkeista, niin kuin puheenjohtaja sanoi yleisistä linjoista jo kävimme keskustelua, kuulin eri poliittisten ryhmien kantoja ja esitin tietenkin kysymyksiä ja sitten olen tehnyt ehdotuksia perustuen siihen keskusteluun, jota viimeksi käytiin ja tietenkin perustuen omiin ajatuksiin. olen tehnyt siis tarkistuksia. 35 kaiken kaikkiaan, 34 liittyen näihin ulkopuolisiin investointihankkeisiin ja yksi tarkistus tähän ulkoisiin toimiin liittyvään takurahastoon itseensä. Tarkistukset voidaan ryhmitellä viiteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä liittyy numeroihin, niihin lukuihin, joita investointipankille myönnetään, että se voi investoida eri hankkeisiin näissä kaikissa maissa. Komissiohan on, komissioehdotuksestahan näitä kattoja on jo nostettu, investointikattoja, mutta katsomme, että pitäisi mennä vieläkin pidemmälle kuin komission ehdotus, ennen kaikkea huomioon ottaen, että pieni eh, summa Euroopan unionin budjetissa voi eh, saada aikaan sen, että EIP voi tarjota huomattavasti suurempia lainoja näissä maissa. Tämä korotus eh, nyt liittyy ennen kaikkea siihen, että näin viime vuosina Mm, tämän nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa on ollut kaksi kriisiä ympäristössämme. Ensinnäkin Ukrainan hyvin vaikea kriisi ja tuolloin pyydettiin, että Euroopan investointipankki vahvistaa ja varhaistaa kaikkia siihen liittyviä investointeja. Ja sitten tietenkin tämä pakolaiskriisi, joka paitsi vaikuttaa kaikkiin unionin jäsenvaltioihin, myöskin äh, unionin ympäröiviin valtioihin. Ja kaikista näistä syistä tällä pienellä budjettiponnistuksella voimme selkeästi lisätä investointeja näihin naapurimaihimme. Toiseksi toinen tarkistuskokonaisuus liittyy tähän uuteen tavoitteeseen, jota ehdotetaan komission taholta – Nimittäin me tässä tapauksessa komissio eh, käyttää sanaa muotoa, jota viime aikoina on kovin monta kertaa kuuttu, eli että torjua maahanmuuton eh, syitä eh, niiden syntylähteillä. Ja tämä on ikään kuin tällainen mantra kaikissa tiedonannoissa ja kaikissa puheenvuoroissa nykyään. Mutta kun selvää ei ole, että mitä, mitä, mitä tämän taustalla on, että kun kitketään näitä maahanmuuton syitä juuriltaan. Jos katsotaan kolmea EIPn tavoitetta, eli yksityisen paikallisen sektorin vahvistaminen, eli pk-yritysten tukeminen, infrastruktuuri, tukeminen, niin liikenne, ympäristö, terveydenhuolto, sosiaalisen kaikkien infrastruktuurien vahvistaminen ja sitten vielä ilmastonmuutoksen torjuminen. Nämähän nyt ovat asioita, jotka, joiden kautta voidaan torjua näitä maahanmuuton syitä siellä paikan päällä. Eli ehkäpä tätä voitaisiin vielä uudelleen muotoilla vähän konkreettisemmin. Eli tosiaan se, että kun ajatellaan maahanmuuttajia, ajatellaan pakolaisia erityisesti, ajatellaan heidän yhteisöjään naapurimaissamme ja ajatellaan naapurimaitamme, jotka ottavat paljon vastaan pakolaisia ja ovat he sitten sinne tai ovat kautta koko matkalla. kyläinvestointipankki Euroopan unioni, näissä naapurimaissamme jo, tai voisi auttaa, koska nämä maat jo pyrkivät tietenkin tukemaan tilannetta. Ja, ja, ja mielestäni voitaisiin nyt kyllä hiukan muuttaa tätä neljännen tavoitteen sanamuotoa, koska nämä kolme olemassa olevaa tavoitetta itse asiassa jo kattavat sen, että näihin maahanmuuton syihin puututaan. Uskon, että tämä voi herättää keskustelua tämä ehdotus, mutta kyllä se voi olla aika mielenkiintoistakin keskustelua, paitsi tämän EIP-aiheen puitteissa myös lähiviikkoina, kun keskustelemme eh, tästä ulkopuolella toteutettavasta investointisuunnitelmasta. Sitten edennessä eh, tarkistuskokonaisuudessa viittaan eh, sukupuolten valtavirtaistamiseen ylipäätään tähän koko politiikkaan ja investointeihin, joita teemme rajojemme ulkopuolella. Haluan, että sukupuoliulottuvuus on läsnä. Erityisesti hankkeet, joita voitaisiin rahoittaa ja eh, niiden monitorointi ja valvonta niiden hankkeiden, joita eh, rahoitamme. Ja sitten eh, kehotan vielä tarkkailemaan ihmisoikeustilannetta siellä, mihin Euroopan investointipankin investointeja ohjataan. Erityisesti kehotan tarkastelemaan sitä, minkälaisia hankkeita toteutetaan ja miten nämä hankkeet voivat parantaa ihmisoikeustilannetta. Sitten viimeinen tarkistuskokonaisuuteni liittyy verotukseen, veronkiertoon, veroparatiiseihin, veronvälttelyyn ja niin edelleen. Eli emme halua olla millään tavalla yhteydessä veronkiertoa tai veroparatiisia harjoittaviin, ei välikäsiin, eikä maihin, eikä tahoihin. Eli katson, että tätä valvontaa täytyy ehdottomasti vahvistaa veronkierron vastaista toimintaa ylipäätään ja sääntöjen vastaista toimintaa. Tässä keksin vähän omia sanoja nyt, mutta tarkoitan siis, että kaikki sellainen, joka menee liittyy veron välttelyyn ja kiertoon, on otettava huomioon. Ja sitten äh, toivoisin, että tästä 9 prosentin takuusta vielä toteutettaisiin äh, tarkastelu, tutkimus, analyysi ja katsottaisiin, miten sen täytäntöpano on toiminut. No niin, nyt kollegat, mielelläni kuulisin teidän huomioitanne ja tietenkin mielelläni otan vastaan teidän tarkistuksia ja eiköhän tässä vielä sopimuksenkin päästä. Kiitos paljon. Merci, merci Madame Gardia. Kiitos edustaja Kandia Zabal näistä selkeytyksistä. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Muresan, olkaa hyvä. Mr. President. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä ehdotuksesta, jota hän on ja siitä työstä hän on tehnyt viime viikkojen ajan tämän asian parissa. Mekin tietysti tarkastelemme huolella tätä ehdotusta, jonka avulla on tarkoitus laajentaa EIP-mandaattia ja meidän ehdotus investointipankkia koskeva ehdotus toimii alustavana pohjana. Mekin olemme sitä mieltä, että tätä mandaattia täytyy laajentaa ja olemme sitä mieltä, että ehdotettu taso, joka EV on ehdottanut, on sopiva ja olemme myös sitä mieltä, että pankki on hyvässä asemassa arvioimaan sitä, kun se pohjaa tämän arvionsa sitoumukselle tähän mennessä, milloin sen tätä ulkoista mandaattia täytyy laajentaa. Ja näin ollen haluaisin tukea ehdotusta siitä, että mandaatin kokonaisarvoa laajentaa 38,5 miljardin. Ja Olemme keskustelleet asiasta aiemmin. Minun näkemykseni on seuraava. Meidän tulee asettaa tiettyjä asioita etusijalle ja varmistautua siitä, että se rajallinen rahamäärä, joka meillä on käytössämme niillä alueilla, jossa vaikutus unionin kansalaisten turvallisuudelle on tärkeä niin, että vakautamme naapurustamme on kaikkein tärkein. Ja kun katsotaan investointipankin ehdottamaa lukuja ja esittelen ehdottomia lukuja, niin minun kantani on se, että seurattaisimme investointipankin äh, ehdotusta, jonka mukaan kaikkien alueiden kohdalla eteläiselle alueelle myönnetään 12,3 miljardia euroa, joka mielestäni on perusteltua siitä syystä, että eteläinen naapurusto unionissa – ja Välimeren alue on tärkeä, kun halutaan päästä yli tästä maahanmuuttovirrasta, jotka tulee, joka tulee siis Afrikasta. Euroopan investointipankki on ollut sitä mieltä, että tämän summan pitäisi riittää EIBn mandaatin loppuun asti. Se on myös meidän näkemyksemme siitä syystä. Emme ole esittelijän kanssa samaa mieltä tässä kohdin, että lisättäisiin sitä huomattavasti 1,3 miljardilla. Me olemme myös esittelen kanssa samoilla linjoilla muilla maantieteellisissä kohdassa Aasia, Keski-Aasia, Etelä-Afrikka ja sitten kaksi eroa esittelijän kanssa Latinalainen-Amerikka ja Itäinen Eurooppa. Itäiseen naapurustoon tarvitaan rahaa ja me olemme sitä mieltä, että kun Venäjän federaatio on yhä aggressiivisempi Ukrainan kehitys mielessä pitäen ja kehitys itäisessä naapurilossa yleensä siellä on kolme maata, jotka ovat lähes yhteistyössä Euroopan unionin kanssa Ukraina, Georgia ja Moldova assosiaatiosopimusten kautta. Sehän on läheisin yhteistyömuoto, joka meillä voi olla unionin ulkopuolella olevien maiden kanssa. Olemme sitä mieltä, että meidän tulisi seurata investointipankin ehdotusta siitä, että sitoumuksemme tällä puolella kasvatetaan ja tiedämme kaikki, että jos pankin läsnäolo jatkuu itäisellä naapurialueella, varsinkin Itä-Ukrainassa, joka myös absoluuttisesti katsoen on kaikkein suurin osio sitoumuksista tällä alueella, jos se jatkuu tällä tasolla, jotka ovat olleet olemassa viimeisen muutaman vuoden ajan, niin tietysti sitten summat eivät ole riittäviä ja siitä syystä tuemme pankipyyntöä siitä, että tällä alueella summia kasvatettaisiin. Latinalainen Amerikka, kyllä, pankki pyytää sinnekin lisää huomattavasti enemmän latinalaisen Amerikan lisäystä 2,5 miljardista 3 miljardiin. Tämä on huomattava. Me hyväksymme sen, mutta emme voi hyväksyä esittelee ehdotusta tehdä lisäehdotuksia. Eli 20 prosentin lisä, jos luotellaan se Amerikkaan, jota pankki perustelee 500 miljoonaa ja vielä lisää alueelle, joka ei ole meidän välittömässä naapuruudessamme aikana, jolloin meillä on huomattavia turvallisuus- ja taloushaasteita lähinaapurustossamme. Meidän mielestämme rahan pitäisi mennä naapurusten, varsinkin etelään ja itään, kuten pankki ehdottaa. Latinalaisen merkan lisäys kuten EIB on ehdottanut, se pitäisi toteuttaa, mutta ei esittelijän ehdottamaa summaa. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, tietysti hyväksyn esittelijän ehdotukset siitä, että lisätään näkyvyyttä Euroopan investointipankista ja sen äh, toiminnasta. Samalla tunnustamme myös sen, että tasa-arvo on poikkeleikkaava kysymys, jos halutaan saada aikaiseksi kestävää kehitystä ja tarvitsemme lisäavoimuutta pankkitasolla ja sen operaatioissa. Tähän tulisi tietysti pyrkiä ja tukisimme sitä tavalla, joka ei lisää lisähallinnoista taakkaa pankille tai edunsaajille kielteisten vaikutusten muodossa. Takurahastosta vielä muutama sana, hyvä puheenjohtaja. Siinä kohdin Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että pitkällä aikavälillä, ja tämä on käsittääkseni myös komission näkemys, pitkällä aikavälillä varojen hallinta näissä äh, varoissa pitäisi keskittää niin, että minimoidaan niihin liittyvät kustannukset takurahaston varojen hallinta siirtäminen EIBstä komissioon maksaisi neljä miljoonaa, mutta siitä syntyisi säästöjä miljoonan verran joka vuosi. Eli pitkällä aikavälillä kyseessä on asia, joka pitäisi tehdä, on tulisi pyrkiä. Emme ole varmoja, että tuleeko näin tehdä tämän EIB:n toimikauden aikana koska mitään selkeitä kustannushyötyjä ei ole, mutta jatkamme vuoropuhelua esittelijän kanssa seuraavien viikkojen aikana. Mutta pitkän aikavälin tavoitteessa olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä ja komissionkin kanssa, että näin tulisi tehdä. Kiitoksia. Merci, monsieur Muressa. Monsieur... Kiitos. Edustaja kolme olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää tästä ajatuksesta e, ja ylipäätään lähestymistavasta, jota pidän oikein hyvänä. Haluaisin e, ehkä kuitenkin lisätä tähän vielä seikan. Sallittehan, että palaan vielä suuren rahoituskriisiin 2007-2008 saanen mainita, että Saksassa kun meillä on 16 osavaltiota, kaikilla osavaltioilla on ollut sellainen vaikutelma, että täytyy oma osavaltio pankki perustaa, ja niin ne sitten tekivätkin. Ja jos kyseessä oli vaikkapa Baden-Württembergin osavaltiopankki, niin se tuki tietenkin paikallista talouselämää ihan niin kuin Hessenin pankki teki Hessenissä. Ja jossain vaiheessa kysymmekin itseltämme, että miksi ihmeessä vain rajoitamme toimintamme Baden-Württembergiin, voimme tehdä paljon enemmänkin. Ja sitten nämä pankit lähtivät kansainvälisen liiketoiminnan tielle ja liiketoimintahan tarkoittaa myös riskejä. Ja kaikki toivovat, että riskit eivät realisoidu, mutta jotkutpas realisoituivat ja näinpä osa näistä pankeista eh, meni konkurssiin rahoituskriisin aikana. Ja Euroopan investointipankki, niin kuin nimikin sanoo, eurooppalainen investointipankki. Sen tulisi keskittyä omiin EUn ongelmiin ja mielestäni meidän täytyisi tehdä selväksi, että kaikki liiketoimet ja kaikki toimet aina sisältävät myös riskin Tämä täytyy tiedostaa ja pahimmassa tapauksessa joudumme sitten tämän riskin kantamaan ja maksamaan viulut. Ja näin ollen tässä eh, budjettivallan käyttäjän eh, täytyy eh, voida toimia avoimuuden ilmapiirissä. Muuten syntyy vaara, että tällaiset pankit harjoittavat varjopankkitoimintaa. Sanovat, että, sanotaan, että niin no, hoidetaan se tuon pankin kautta, niin sitten se ei ole budjetissamme näkyvillä. Tämän halusin vain evästykseksi. Kiitos. C'est sûr que quand on n'a pas de... Silloin kun meillä ei ole budjettivaroja, niin voi olla houkuttelevaa tarjota takeita. Ensimmäisenä vuosina tämä on aivan mukavaa, mutta jossakin vaiheessa ikävä kyllä. Sitten täytyy kulkea kassan kautta. Eli täytyy olla varovainen ja täytyy tarjota lisätietoja siitä, miten tämä 9 prosenttia toteutuu. Kattaako se todella ne riskit, jotka me tässä kannamme? jotta saamme lisätietoja, niin pieni semanttinen, semanttinen täsmennys. Kenties voitaisiin puhua maahanmuuton lähteistä ikään kuin, eikä niinkään juurista. Eli jos puhutaan juurtumisesta, niin juurtunuthan ei, ei sitten siirry mihinkään. Kenties voisimme pyytää Markus Pentiltä investointipankin edustajana vielä lisäselvitystä. Um, thank you very much. Um, maybe I pass the floor to... Kiitoksia. Ehkä panna puheenvuoron kollegalleni yleisluontoiseksi lausunnoksi. Niin, joo, okei. Okay. Anteeksi, puheenjohtaja. Niin, halusin vain kiittää EIP-ryhmän nimissä esittelijää Gardia Savallia tästä mietinnöstä. Tämä on tärkeä aloite, jotta voimme auttaa pankkia toimimaan. Puhutaanpa sitten Itä-Euroopasta, Moldovasta tai Georgiasta, puhutaanpa toiminnastamme Latinalais-Amerikassa, Etelä-Amerikassa. Tästä kaikesta on kovasti hyötyä. Ja ehdotukseni on erittäin tärkeä tässä suhteessa. Uskoakseni on myös tärkeää muistaa se, että Kyseessä on kaikkein tärkein ja vanhin väline ulkosuhdetoiminnassamme ja siitä syystä tästä panostuksestamme on paljon hyötyä ja se toimii pitkään. Haluaisin myös kiittää tästä varastointiin liittyvästä ehdotuksesta, sillä se tuo hyviä ratkaisuja nopeasti maahanmuuttoaloitteisiin, kun puhutaan tästä taloudellisesta taloussuuden kestävyyden, talous, talouskestävyyden ongelma, ohjelmasta. Ja haluaisin myös vakuuttaa parlamentille sen, että kun EIP on siirtymässä kohti lisäavoimuutta ja olemme mielellämme, keskust- niin olemme mielellämme keskustelemassa tästä asiasta kanssanne. Lopuksi EU-pankki kykenee myös edesauttaa sitä, että pankkipohjaisia välineitä ei synny kuin sieniä sateella, sateella anteeksi. Ja näin voimme tukea kaikkia EU-toimintoja globaalissa mittakaavassa, mikä on asia, joka tulisi ehdottomasti äh, hoitaa. Vielä tulisi olla jonkinlainen selkeä näkemys ulkopolitiikasta. Se auttaisi. Could I, um, sorry, I'm sorry for, uh, Niin, pahoittelen. Halusin vielä lisätä siihen, mitä kollega sanoi. Ensinnäkin tämä ylämäärien nostaminen on hyvin tervetullutta. Se on myös tehokas väline, koska se tarkoittaisi 35 miljoonan lisää nykyiseen MFFään verrattuna. No sitten tämä varastointi. Ei ole ehdotusta muuttaa lainsäädäntöä, joka helpottaisi varastointia. Näin oli vastaehdotuksessa. Sanoisimme vain, että tämä taloudellinen häiriösietokyvyn vahvistaminen on sellainen hanke, joka, jonka pohjalta olemme jo hankkeita hyväksyneet. Voisimme niitä jatkaakin, jos olisi jonkinlaiset takeet sille, että tämä takuu voitaisiin aktivoida myös takautuvasti, jotta voidaan riskejä pienentää. Esimerkiksi Libanonin hanke on suunnittelussa se käsitellään maaliskuun johtokunnassa. Mutta on tärkeää, että nämä hankkeet voivat sitten hyötyä elämän suojasta. Muutoin täytyy odottaa, että lainsäädäntö on voimassa. Haluaisin korostaa kovasti sitä, että me olemme samaa mieltä tarpeesta vahvistaa vaikutuksia, raportointia ja hankkeiden arviointeja, raportointia. Sitten todettiin, että tällainen tulostaulu tulisi julkaista äh, hankekohtaisesti. Todennäköisesti tämä on sisällön kannalta ihan hieno ajatus. Ainoa ongelma tässä on se, että varsinainen äh, arvio, varsinainen asiakirja on suora arvio, suorasanainen arvio kaikesta siitä, mikä hankkeeseen liittyy. Eli täytyy löytää jonkinlainen tasapaino esimerkiksi luottamuksellisuuden suhteen, jos todetaan, että tässä hankkeessa oli tällaiset tällaiset heikkoudet. Toki niihin on tärkeää puuttua, mutta samanaikaisesti täytyy varmistaa, että voimme jatkossakin arvioida hanketta tällä tavalla asianmukaisesti. Sitten on paljon tarkistuksia sellaisista oikeudenkäyttöalueista, jotka eivät noudata sääntöjä ja verotuskysymyksestä, niin kuin tiedätte, investointipankilla on jo laaja pitkälti viety politiikka tältä osin. Me teemme komission kanssa läheistä yhteistyötä, jotta voimme parantaa suorituksia tällä alueella. Tärkeää olisi saada selkeyttä siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Meillä on paljon luetteloita, joissakin on mukana maita, jotka ovat jopa jäsenvaltioita tai Turkin kaltaisia maita. On ymmärrettävä, mitä voimme tehdä ja mitä emme voi tehdä, mutta niin kuin sanoin, tärkeää tässä on se, että meillä on selkeää ohjeistusta. Sitten on tarkistuksia, jotka liittyvät sukupuolikysymyksiin – Meillä on jo mittauksia tuloksista ja aina kun mahdollista yritämme raportoida myös sukupuoliulottuvuudesta. Hiljan olemme hyväksyneet uuden sukupuolistrategian, jossa aivan erityisesti kehotetaan puuttumaan operaatioissa sukupuoliulottuvuuteen. Oliko vielä jotain? Ah, Merci. Uh, sorry, then there's one thing about the... Niin, vielä maahanmuuton alkusyistä. Niin kuin tiedätte, on tehty ehdotuksia. Kun ajattelemme pankin toimintaa ja maahanmuuttokysymyksiä, niin niin kuin jo totesimme, pankki voi toki pyrkiä parantamaan häiriönsietokykyä kestävyyttä yhteisöissä, mutta kehityspankkitoiminnassa on määritelmänsä mukaisesti jo kyse pitkästä aikavälistä, eli me emme voi niinkään helposti puuttua humanitaarisiin tilanteisiin ja kysymyksiin, mutta jos katsotte meidän hankkeitamme näillä alueilla, niin annamme suuren panoksen myös infrastruktuurin vahvistamisen näkökulmasta ja osallistumme myös yksityisen sektorin kehittämiseen ja kohesioon. Kyse ei ole pelkästään alkusyistä maahanmuuton takana, vaan kyse on myös kauttakulusta ja yhteisöistä, maahanmuuttoyhteisöistä. Kiitos. Kiitos. Haluaako Benjamin Angel komissiosta käyttää puheenvuoron? Kiitoksia. Pahoittelen sitä, että ääneni on aika lailla mennyt, koska olen sairaana. Muutama kommentti. Olemme huomioineet esittelijän kannan Kuten tiedätte, niin olemme aika epävarmoja sen suhteen, millä tavalla tämä lisäys voidaan tämänhetkisessä rahoituskehyksessä tarjota, varsinkin kun katsotaan Brexitin vaikutuksia. Ja meillä on valtava Damokleen miekka, joka roikkuu päämme päällä Ja erityisesti otsakkeessa neljä, siinähän ei ole tätä liikkumavaraa ollenkaan, kun tarpeet kasautuvat vuosi toisensa päälle. Eli varmasti kyetään vahvempi tilanne samanaikaiseksi kentällä, mutta tämänhetkisessä rahoituskehyksessä meidän täytyy katsoa myös sitä, millä tavalla riski hoidetaan. Kun puhutaan tästä ei-kooperatiivisesta oikeusalueesta, niin olemme parlamentin tarkistuksen kannalla. Siinähän täysin ollaan samalla linjalla kuin komissiokin, kun komissio on pyrkinyt näitä asioita viemään eteenpäin. Ja kuten täällä todettiin, niin Euroopan investointipankki on ryhtynyt todellakin muutoksiin tällä alalla. Ja viime vuonna johtokunta hyväksyi uuden asiakirjan, jossa luodaan tällainen väliaikaislähestymistapa. Tässä kysymyksessä se on askel oikeaan suuntaan. Kun otetaan se huomioon, niin mielestäni olisi vielä parempi, että meillä olisi selkeä indikaatti tässä suhteessa, kun EIP järjestäytyy niin, että voisimme sitten tarjota tyydyttävän lopputuloksen tarpeessa olla tukematta sellaisia operaatioita, joiden tavoitteena on kertaveroja tai ryhtyä aggressiiviseen verosuunnitteluun. Sitten tämä sivukysymys komission varojen hallinta. Mikä olikaan toimipaikka? Toimipaikka äh, investointipankilla. Toimipaikka jäsenvaltiossa Luxemburgissa. Mutta täytyy hyvä puheenjohtaja ottaa huomioon myös se, että jos olemme tiukempia offshore lain käytössä, niin se on jäsenvaltioiden edun mukaista, koska me suojaamme verotuloja. Ja sitten tällainen uudelleen onshoreaus, jos sitä nyt näin voisin nimittää, niin olisi tässä kyseessä. Keskeytetään teidät, koska minun täytyy poistua ja mennä puheenjohtajakokoukseen. Pyytäisin Ashworthia toimijaan puheenjohtajana valiokunnassa. Pyydän anteeksi, että joudun poistumaan, mutta on hienoa, että investointipankki on selektiivinen ja jättää nämä sääntöjä noudattomat oikeudenkäyttöalueet pois toiminnastaan, eli niin sanotut veroparatiisit. Jäsenvaltiot, jotka järjestävät pankkisalaisuuden onnistumisen ja veronkierron, eli ihan hienoa toimintaa kyllä. Edustaja Ashworth. I can only fully support uh, the wise words of uh, Mr. Artui. Voin vain tukea Artuin viisaita sanoja. Ja kun puhutaan siis varojen hallinnosta, niin yksi tarkennus vielä vastaan yhteen varoistelinen esittämään kysymykseen. Komissio on täysin valmis hoitamaan asian jo nyt. Meillä on siihen tarvittavat varat. Ja koska säästöt alkavat heti kun asia on hoidettu, niin jos sitä päätetään vaikka, että se tapahtuu ensimmäinen ensimmäistä ensi vuonna, niin silloin säästöt syntyvät välittömästi. Kysymys ei ole siitä, etteikö investointipankki tekisi hyvä, hyvin tätä työtään, vaan näin säästetään kustannuksissa. Kuuban kohdalla sitten äh, se, että tämä koskisi myös Kuubaa. Äh, tässä suhteessa joudun esittämään Karamon komission kantaan suhtaudumme vielä neutraalisti asiaan ja tarkistan asian kollegoilta, niin asia tarkistetaan myös ulkosuudenhallinnolta ja Mogherinilta nähdäksemme, mikä heidän kantansa on. Ja heillä on huomattavasti parempi kanta kuin Egyptin pääosastolla. Katsotaan, mennäänkö sitten heti eteenpäin vai katsotaan, että Kuuba voisi mahdollisesti olla mukana? Tukisi myös eh, Euroopan investointipankin kollegoidemme kantaa siinä, että meidän tulisi kiinnittää huomiomme investointipankin vaatimukseen siitä, että sanottavat täytäntöön pantavissa varsinkin nämä raportointivaatimukset hyvin usein törmätään sellaisiin kysymyksiin, joiden pohjalta meidän täytyy tukea vaikka luottamuksellista tietoa, kaupallista luottamuksellista tietoa tai jotkut muut käytännön asiat voivat olla vaikeita. Esimerkkinä me tuemme täysin sitä, mitä sanotte tasa-arvosta, mutta kun pyydätte järjestelmällistä jälkikäteisraportointia investointikohtaisesti, niin minusta tuntuu suoralta kädeltä siltä, mutta tietysti voi olla, että olen väärässä. Sillä mehän tarjoamme takuita, tarjoamme lainoja. Eikä tässä sukupuolen määrääminen ole niin helppoa, mutta meidän täytyy tietysti pitää tämä kohtuullisissa rajoissa niin, että sitä voidaan täytäntöönpana käytännössä. Poeta otin esille ottama kysymys, joka riittyy ulkoisten kumppanien riittävyyteen tai pätevyyteen. Olemme edelleen vakuuttuneet siitä, että 9 prosentin taso on riittävä, mutta koska toimintamme laajennetaan koskemaan täysin uutta aluetta, kattamalla kaupallinen riski tässä häiriönsietoaloitteessa niin sekin tulee vielä käsitellä. Ja lopuksi, se ei löydy tästä kertomuksesta, mutta AFETin mietintöluonnoksesta se löytyy. On aivan oikein, että me käymme keskustelua tästä neuvoston kanssa ja ne, jotka ette tunne Euroopan investointipankin terminologia on se, että investointipankki ryhtyy nyt täytäntöönpanemaan, niin sitten jälkikäteen komissio päättää öö, laajentaa tätä kattavuutta olemassa olevan toimintaan. Tämä on tehty jo ESER 1 Se voitaisiin hoitaa myös ESER 2, jos parlamentti sitä tukisi. Se vaatisi vain sitä, että meillä olisi sopimus komission ja Euroopan investointipankin välillä sen suhteen, miten tätä laajennettaisiin. Mutta ei tässä mitään älyllistä syytä ole sille, etteikö näin voitaisi tehdä, koska näin EIP voisi nopeammin tätä kestävyysaloitetta täytäntöön panna. Aika on tietysti kortilla, eli asia täytyy hoitaa nopeasti. Thank you very much. Now I've got no colleague. Kiitos. Kukaan kollega ei ole pyytänyt puheenvuoroa tästä aiheesta. Annan puheenvuoron vielä esittelijälle. Olkaa hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitän kollegoja, mutta myös investointipankkia ja komissiota huomioista. En nyt käytä liikaa aikaa, mutta yritän nyt ehkä kuitenkin lyhyesti selittää joka yksityiskohtaisemmin sen, miksi tiettyjä ehdotuksia tein. Ensinnäkin tämä rahan eh, eh, lisäys eri alueiden välillä, niin kuin tuossa alkupuheenvuorossa sanoin, on äh, tehty lisätyötä ja ennakoitu tiettyjä toimia äh, Ukrainassa. Tämä mielestäni hyvä niin, koska näin haluttiin varmistaa se, että investointien minimitaso säilyy, ettei se romahda yhdessä yössä. Mielestäni on myös äh, kiinnostavaa vahvistaa etelän maita, jotka tällä hetkellä eniten äh, ottavat pakolaisia vastaan. Tämän lisäksi halusin yrittää säilyttää vielä tämän yhteyden äh, näiden kolmanneksien välillä, eli siis äh, kolmannes itään ja kolmannessa etelään, etelään ja nämä pienet äh, muutokset, joita olen ehdottanut, mielestäni tasapainon säilyttävät, mutta mielestäni ei myöskään olisi oikeudenmukaista näitä alueellisia kattoja asettaa etelässä samalle tasolle kuin idässä ja siksi yritin tässä hiukan hienosäätää näitä numeroita. Ja tässä kun nyt yritän äh, ympyrän äh, työntää neljöön, niin samalla halusin vahvistaa myös latinalaista Amerikkaa koska ensinnäkin niin minähän olen tässä ehdottanut Kuuban lisäämistä tukikelpoiseksi vastaanottaja-alueeksi, koska katson, että poliittinen tilanne mm, tällä hetkellä ja EUn ulkopolitiikka latinalaiseen Amerikkaan tai sitä kohtaan vaivan varmasti tarjoaisi nyt erityisiä tilaisuuksia paitsi investoinneille myös ihan geopoliittisesti katsottuna, että Euroopan unioni olisi jälleen entistä enemmän läsnä Latinalaisessa Amerikassa. Mehän olemme muuttaneet painopisteitämme ja painottamista tietyille alueille ja se, että Trump tekee nyt virheen siitä, että hän keskittyy yksinomaan Yhdysvaltoihin, voisi tarjota ehkä Euroopan unionille mahdollisuuksia. Konkreettisesti sitten ihan Kuubaan liittyen komissio ja korkea edustaja Mogherini 16. joulukuuta taisi olla, enkä minä ole siis mikään ulkopolitiikan asiantuntija ollenkaan kaikkea muuta, mutta Mogherini tuolloin totesi, että nyt on halua muuttaa suhteita Äh, Kuuban kanssa ja että EUn yhteinen kanta on muuttunut. No, tämä ei nyt vielä näy tässä sopimuksessa millään lailla, koska Euroopan parlamentin täytyy sille antaa hyväksyntänsä, mutta minun mielestäni tämä on oikea ähm, askel oikeaan suuntaan, oikea ele. Ja tämä mietintö tulee nyt äh, hetkellä, kun asiasta kuupakysymyksestä juuri keskustellaan, niin siksi halusin äh, antaa tätäkin kautta pienen töytäisyn oikeaan suuntaan. Sitten nämä 35 miljoonaa euroa. Kaikki oikein hyvin tiedämme, että otsakkeessa neljä äh, menot ovat kerta kaikkiaan tuloja yläpuolella, mutta mutta olemme löytäneet paitsi 35 miljoonaa, satoja miljoonia esimerkiksi pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Ja komissiohan on näitä summia sitten etsinyt, suuria suuria summia budjetissa joutunut etsimään ja valitettavasti me tai jäsenvaltiot eivät ole nyt sitten onnistuneet käyttämään tätä rahaa, koska vastaanottopolitiikka ja uudelleen sijoituspolitiikka on jäänyt valitettavan huonolle tolalle, mutta se, että nämä 35 miljoonaa nyt kuitenkin 150 miljardia euroa on kaiken kaikkiaan niin eikös nyt yhdet 35 miljoonaa hyvällä tahdolla jostain löydetä investointeja ja kehitystä varten naapurimaissamme. Tässäpä kaikki, kiitos. Thank you, Kiitos esittelijä. Nyt muistuttaisin valiokunnalle aikataulusta. Tarkistusten määräaika toinen maaliskuuta kello 18. Sitten 19. maaliskuuta Inta lausunto. Tämä valiokunta käy näkemysten vaihtoa tarkistuksista 20. 21. maaliskuuta 21. maaliskuuta käsittelemme tai hyväksymme myös Afetin lausunnon ja 22. maaliskuuta DEVE-lausunto hyväksytään. Budjettivaliokunta hyväksyy mietinnön 30. maaliskuuta ja 3. huhtikuuta täysistunnossa ja äh, neuvottelut käynnistyvät ensimmäinen kolmikanta 10. huhtikuuta. Kiitos vielä esittelijälle. Näin aamupäivän Esityslista on käsitelty. Keskeytän kokouksen ja muistutan, että tapaamme iltapäivällä kello 15 samassa salissa. Kiitos.